Hyvät kollegat, haluaisin ehdottaa, että aloitamme työnme, koska meillä on hyvin täyteläinen asialista ja aika on lyhyt, joten pitäisi yrittää hyödyntää aikaamme maksimissa. Meillä on herra Mesta, EIP Euroopan investointipankin puheenjohtaja ja herra de Syy, joka on EIPn ulkoisia äh, ohjauskomitean puheenjohtaja ja jonka on tarkoitus tehdä EIPn ulkoisia valtuuksia koskevia suosituksia. Ja hän on tämän kokouksen alussa mukana. Eli kun keskustelemme esityslistan kohdasta neljä, mitä esityslistan kohtaan yksi tulee, olette nähneet esityslistan ja siitä ei ole näköjään kommentteja, joten pidämme sitä hyväksyttynä. Joitakin pikkumuutoksia on, ei sisällön, sisällön suhteen, vaan järjestyksen suhteen. Jutta Haug haluaisi, että kohta 18 otettaisiin kohdan kuusi jälkeen. Ja esityslistan kohta seitsemän se käsitellään kohdan 17 jälkeen. Kausvelö, pääsihteeri, on myös sanonut, että hän haluaa olla läsnä tätä kohtaa käsiteltäessä, joten me noin kello 17.40 käsittelemme sen kohdan. Koko Vinjusissa on tulkkaus tai käytössä olevien kielten luettelo, ja koska tämä suoraan menee tämä kokous verkkoon, haluaisin sanoa että toisaalta, että mitä työntekijöihimme tulee. Virpi Koikan menetämme, hän lähtee sihteeristöstä ja hänet on intranet-palvelun palveluyksikön johtajaksi nimitetty, joten me samalla onnittelemme häntä ja tietysti samalla valitamme, että hän lähtee. Kiitos hyvät ystävät, kiitos. Mitä sitten tulee kohtaan kolme, eli pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 20. tammikuuta ja 26. 27. tammikuuta Jollei tästä ja kokouksen loppuun mennessä ole huomautuksia, niin pidämme nekin, niitäkin hyväksyttyinä. Eli menemme seuraavaksi kohtaan neljä, jossa on kysymys IPn e ulkoisia valtuuksia koskevista havainnoista ja suosituksista. Ja Tämä on sellainen aihe, joka on äärimmäisen tärkeä. Minun on sanottava teille, että olen ehdottanut kaikkien valiokuntien puheenjohtajille, siis kaikkien asianomaisten valiokuntien puheenjohtajille, siis niiden valiokuntien, joita EIP koskee, että he osallistuisivat tänne, tähän kokoukseen herra Deutsch, joka on budjettivalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja ja hän on myös EIP-esittelijä tässä valiokunnassa rouva Jori, joka on raha- ja talousasian valiokunnasta, herra Bergman, joka on esittelijä samasta aiheesta Ulkoasian ja ulko- ja ulkoasian valiokunnasta myös herrat eh, Kavajo ja Fernandes ovat pyytäneet työjärjestyspuheenvuoroa, joten annan teille puheenvuoroa. Era eh, só um minuto para vos falar da Kiitokset. Puheenjohtaja, minä puhuisin Madeirasta, Madeiran tilanteesta. Varmasti tiedättekin, että Madeira on joutunut kärsimään huomattavan suuresta luonnonkatastrofista ja siellä on tullut henkilövahinkoja huomattavia määriä ja myös valtavasti perusrakenteet ovat joutuneet kärsimään ja vesihuolto on hyvin heikoissa käsissä nyt tällä hetkellä. Ja me 22 portugalilaista kansan, edustajaa toteutamme täällä yhteisen varainkeruutoimen ja tällaisen yhteisen tapahtuman huomenna. Ja Portugalin hallitus ja koko maamme pyytää apua komissiota Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta voidaksemme auttaa Madeiraa. Ja minä tahtoisin pyytää teidän kaikkien tukea tälle hankkeelle, jotta voimme mitä pikimmin auttaa Madeiran asukkaita. Merci, cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Kaikkia meitä on järkyttänyt Madeiran tragedia ja kuvat, joita olemme television kautta nähneet. Komissio on varmasti kuullut ehdotuksenne ja olen aivan varma, että kaikki Euroopan toimielimet pitävät erittäin tärkeänä sitä, että saamme aikaan rahoitusjärjestelyjä niin, että voimme auttaa tätä onnettomuuden kärsinyttä kansaa. Myös kehitysvaliokunnan puheenjohtaja on paikalla ja toivotan hänet tervetulleeksi. Aion seuraavaksi antaa puheenvuoron Michel Camdesyylle. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että hän on kovin kysy- kysytty henkilö. Hän kuuluu niihin viisaisiin, joita kaikki kansainväliset toimielimet haluavat paikalleen, paikalle ja hänellä on hyvin vankat talouden ja rahoitusalan vankka talousalan ja rahoitusalan tuntemus kansainvälisesti. Neuvosto on halunnut hänen havaintonsa ja suosituksensa EIPn ulkoisia valtuuksia koskien. Ja vuodesta 2007-2013 välisenä aikana. Ja itse olemme ajatelleet puhuessamme presidentti Mestatin kanssa, että olisi hyvin mielenkiintoista, että sen jälkeen kun tämä mietintö on jätetty Euroopan toimielinten puheenjohtajille, niin hän tulisi kertomaan tänne havainnoistaan ja keskustelemaan meidän kanssamme niin, että voimme tällä tavalla saada lisätietoa, joka auttaa meitä työssämme, mitä tulee rahoitusnäkymiin ottaen huomioon sen, se rooli, joka EIPllä on. Sehän on yksi tärkeä yhteisön finanssipolitiikan väline. Joten kiitän teitä siitä, että olette hyväksyneet kutsun ja annan puheenvuoron teille. No, ei. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi sanoa, että minulle on suuri ilo ja kunnia saada tänne teidän valtuuskuntanne tulla ja kertomaan juuri teille eri valtioiden edustajille parlamentissa näistä asioista, niin tämä on sinänsä suuri eh, ilo tosiaankin. Ja nyt me tosiaan olemme nyt tätä eh, viisaiden komiteaa kymmenen hengen komiteaa kokoustaneet ja meidät on tässä nyt puolivälin vaiheessa kutsuttu kertomaan, miten on pystytty toteuttamaan tätä hyvin merkittävää valtuutusta vuoteen 2007 asti. Ja me olemme tuota työtä sitten toteuttaneet 2008-2009 aikoina ja tutkineet tuota mennet, mennyttä ja, tutki, ja pohjautuneet tuohon ulkoiseen hyvin yksityiskohtaiseen arvioon Olemme katsoneet sitä, mitä on tapahtunut ja mitä voitaisiin tehdä paremmin tulevaisuudessa. Ja minä kohtapuoliin huomautankin, että e- tämä eurooppalainen pankki tekee kovasti paljon hyvää työtä, mutta varmasti vielä on hyvinkin paljon työtä tehtävänä. Tosin näiden vuosien aikana, kuten varmasti paremmin kuin minä tiedän, niin tiedätte, että maailma on paljon muuttunut ja myös Eurooppa on hyvinkin vankasti ja vahvasti muuttunut ja näin ollen meidän ryhmämme itsessään on joutunut nyt miettimään tilannetta ja olisi hyvin väärin vastata ja käyttää väärin, väärin tätä kansalaisten meihin kohdistamaa luottamusta, jos me jatkaisimme ihan kirjallisesti näiden suositusten pohjalta ja valtuutustemme pohjalta muokkaamatta yhtään mitään, e, miettimättä sitä, mitä, mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti, vähän samalla tavalla ikään kuin aikaisempien vuosisatojen sodissa e, ei paljon mietitty, mitä olisi voitu parantaa ja mitä voitaisiin nyt sitten tehdä paremmin tämän maailmaa mullistaneen talouskriisin jälkeen ja mitä myös sitten Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen oikeastaan voitaisiin tehdä nyt kun kehityspolitiikasta on saatu tämä konsensuspuoli ja tämähän vaikuttaa suoraan tähän kyseiseen pankkiin ja nyt minun on turha enää käy luetella näitä muita muutoksia sen enempää tässä teille, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nähdä nämä erot tulevaisuutta valmistellessamme ja emmekä voi nyt ajatella, että maailma yhtäkkiä nyt vain päättyy tähän 2013 vuoteen ja sitten kaikki jatkuu samalla tavalla kuin ennenkin. No, me olemme sitten jakaneet tämän raporttimme kahteen osaan. Ensiksikin tässä me esitimme tietynlaisia suosituksia ja sitten tässä toisessa osasessa me halusimme ryhtyä pohtimaan sitä, mitä Euroopan investointipankin eh, tulisi näyttää, miltä sen tulisi näyttää 2020 suurin piirtein, jotta se voisi paremmin sitten Euroopan erinäisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin vastata, ja varsinkin Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. On toki täysin totta, että nyt Euroopan unionissa tahdotaan toimia huomattavasti avoimemmin ja näkyvimmin, niin näkyvämmin, näkyvämmin kehityskysymyksissä koko maailmassa. Ja tätä meidän diplomaattiedustustoammehan ollaan juuri paraikaa luomassa ja myös tällaista ensimmäisen tason rahoitussuunnitelmaa. Ja me olemmekin ajatelleet ehdottaa pikemminkin kuin suosittaa kahta vaihtoehtoa, joista voisi sitten valita hallitukset parhaan, parhaimmansa, parhaimpansa. Nyt jos teille sopii, niin minä puhuisin ensiksi näistä suosituksista, jotka vaikuttavat sitten suoraan tilanteeseen. No, minä kerron teille näistä myös näistä huomioista, ja tämä ei varmaankaan nyt teitä kovin paljon hämmästytä, me nimittäin havaitsimme, että Euroopan investointipankki, vaikkakin me sitä vertailemme suurten rahoituslaitosten kanssa sitä maailman tasolla, niin Euroopan investointipankki on huomattava unionin yksikkö, unionin väline ja se on hyvin tehokas, se on hyvin, se tuo lisäarvoa tähän työhön juuri niiden rajojen sisällä, jotka sen, sen sisäiset säännöt sitten sille määrittelevät. Sitten ulkoisesta näköpuolesta kyse on 10 prosentista sen toiminnassa ainoastaan, mutta se on kuitenkin pikkuhiljaa muuttunut tällaiseksi hyvin merkittäväksi tekijäksi, vaikka se aikaisemmin oli vain 10 prosenttia tästä koko hankkeesta, mutta on hyvin jännittävää huomata, että pikkuhiljaa Euroopan investointipankki on tässä ulkoisessa roolissansa muotoutunut niin suureksi kuin esimerkiksi tuo Lontoon tuo äh, no, Lontossa sijaitsevat pankit samoin kuin Afrikan kehityspankki kaikki. Ja se on myös puol- edustaa myös puolta kooltaan maailman pankista. Ja näin näin, näin, tässä sitten, jos lasketaan yhteen tuo sisäinen ja ulkoinen pankkitoiminta, joten meillä on tällainen hyvin suuri merkittävä tekijä kyseessä, joka palvelee sitten Euroopan unionia. Ja minä tämän meidän uudistusryhmämme nimissä huomauttaisin, että, että se ei nyt ole vielä saavuttanut kattoaan, eli se voi vielä entistä paremmin vastata näin meidän kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Tietysti silten, jos sen mandaattia muokataan, siis sille annetaan riittävästi varoja ja budjetteja ja mahdollisuuksia, eli se voi tosiaan tehdä vielä, saada aikaan vielä paljon enemmänkin. me, me olemme saaneet ulkoisilta tarkkailijoilta nyt kuulla, että tämä pankki on toisaalta eräällä tavalla, älkää nyt nyt naura, naurako tälle lauseelle, mutta se on ikään kuin omien hyveidensä uhri, koska se on tehnyt hyvin huolellisesti työtä. Ja aina kun sen varoja on haluttu nostaa tai henkilöstövaroja on haluttu nostaa, niin se on toiminut hyvin varovaisesti. Ja ja se, se on toiminut hyvin, hyvin kaunopuheisesti ja kauniisti. Ja se on myös hyvin monta kertaa sitten saanut vähemmän varoja kuin se olisi voinut saada, ja vähemmän varoja verrattuna muihin toimielimiin juuri tämän huolellisuutensa vuoksi. Eli se on ikään kuin hyveidensä vanki, ja se on näitä, ulko, näitä ulkoisia toimiaan, mm, eri menetelmiään ja sitten näitä rahon lainausjärjestelmiään ja rahanantojärjestelmiään hoitanut hyvin tiukasti sekä ulkoisella että sisäisellä puolella. Ja nyt tämä konsensus, joka, jota halutaan nyt saavuttaa, niin nimenomaan tahdotaan korostaa tätä kehityspuolta tässä Euroopan investointipankin työssä. Ja ja on päivä selvää, että sen, sen materiaalisia mahdollisuuksia täytyy kasvattaa entisestään, koska me emme voi, voi suhtautua samalla tavalla Euroopan valtioihin ja sitten sellaisiin valtioihin, joiden eh, toimi institutionaalinen kehys ja perusrakenteet ovat huomattavasti huonommat kuin täällä meidän valtioissamme. Ja nämä, tämä meidän ryhmämme tärkein ajatus on juuri se, että me voimme tehdä paljon enemmän, mikäli jos me osaamme hallinnoida oikein juuri näitä henkilöstövaroja ja myös sitten muita varoja ja näitä siis taloudellisia varojamme. Tämä nyt yleisin huomio eh, tästä omasta ryhmästämme ja suosituksestamme. Ja sitten näitä muita suosituksia teille luettelen 5-6 mm, kappaletta. Ensiksi No, tämä tietysti on teidän käsissänne. Tämähän on neuvoston eh, ja teidän kanssanne yhteispäätösmenettelyssä Ja kyse on juuri siitä, että me paremmin Eh, hallinnoisimme ja, ja toteuttaisimme tätä omaa mandaattiamme. Ja parlamentin ja neuvoston suunnasta mitään ongelmaa juuri tämän oman valtuutuksemme noudattamisessa ei ole mitään ongelmaa ja tämä valtuutus, jonka me olemme saaneet neuvostolta ja parlamentilta nimenomaan kelpaa meille ja käy juuri hyvin meille, jos ajattelemme ajattelimme tätä eh, ilmastonmuutokseen muokkautu, sopeutumista ja erinäistä investointitukea, eh, paikallisia aluetasolle ja pk-yrityksille ja myös nämä kaikki tavoitteet, jotka te olette meille antaneet ja jotka te asetatte etusia kysymyksiksi erityisesti näillä alueellisella tasolla. Tämä on kaikista, tämä, on, tämä ei aiheuta mitään ongelmia, mutta parlamentin ja neuvoston täytyy antaa meille riittävät rahoituskirjekuoret ja selkeät tavoitteet myös. Me, se, meidän täytyy nimenomaan nyt parantaa tätä työtämme siihen suuntaan, että että me koordinoimme komission ja Euroopan investointipankin välejä paljon paremmin ja näin ollen myös sitten suht, hoidamme paremmin suhteitamme kansainvälisiin rahoituslaitoksiin. Ja näin, näin siis äsken mainitsemani komission ja komission ja pankin väliset suhteet ovat kaikista tärkeimpiä, jotta me voimme suoraan saada apua näihin operatiivisiin päätöksiimme. Ja vielä lopuksi tässä hyvin muuttuvassa maailmassa nämä seitsemän vuoden mandaatit mahdollisesti ovat hivenen turhan kunnianhimoisia. Meidän täytyisi pystyä no, nopeasti muuttamaan myös näitä suunta, suuntaviivojamme myös tuon seitsemän vuoden ajan sisällä. No nyt sitten tässä, tämä oli tämä ensimmäinen suositus ja siitä on syntynyt sitten toinen suositus ja si, se, siinä sitten haluamme hyödyntää, hyödyntää tätä kehitystuen konsensusta, joka täällä on saavutettu. Ja Euroopan investointipankki hyväksyy muutokset näissä kysymyksissä ja se on valmis muokkautumaan juuri kehitystä tukevaksi välineeksi. Tätähän on toivottu. Alun perin me olimme juuri sijoituksiin tähtäävä ö, laitos e, ja nimenomaan Euroopan unionin sisäisiin sijoituksiin tähtäävä laitos, mutta nyt me puhumme juuri koko tästä kehityskentästä kaikkialla muuallakin kuin vain Euroopassa. Ja täytyy muistaa, että tämä nyt ei tapahdu yhtäkkiä käden käänteessä ja tämän ja huomisen päivän aikana, vaan tähän tarvitaan pitkä aikaan vaiviin välineitä. Ja tässä täytyy myös pyrkiä muuttamaan tätä koko toimielimen mm, kulttuuria ja käyttäytymistapaa. Ja tähän toki tietysti menee aikaa ja pankin johtoryhmä on hyvinkin valpas ja valmis menemään juuri tähän suuntaan, mutta ei ei se tule mm, käytännössä toteutumaan, ellei pankille anneta mahdollisuutta sitten ottaa riittävästi henkilöstöä töihin toteuttamaan tätä kyseistä politiikkaa. Ja, sit, ja myös jos näissä suhteissa komission suuntaan esimerkiksi pystytään kehittämään näitä yhdistämistoimia, jossa voidaan ikään kuin aluekohtaisesti näitä rahoituksia ja lisä, eh, kohdentaa sekä lainoin että lahjoituksin ja linkittää nämä kaksi eh, rahanantomahdollisuutta sekä laina ja lahjoitus toinen toisiinsa. Ja tähän tietysti menee aikaa, se on selvää, mutta lyhyellä aikavälillä meidän pankkimme varmasti pystyy kiinnittämään entistä enemmän huomiota sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät kehitykseen ja ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja tässä nimenomaan puhutaan lahjoitusosuudesta ja lainaosuudesta yhdessä näissä ilmastonmuutoskysymyksissä. Ja lisäksi puhutaan tietysti infrastruktuurista ja paikallisista sijoituksista, jotka vaikuttavat suoraan kehitykseen näissä kohdevaltioissa. Ja eh, eritoten meidän täytyy kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin asioihin ja ihmisoikeuksiin, samoin kuin tietysti konfliktien ehkäisyyn ja torjuntaan. Ja tämä, tähän kaikkeen tarvitaan tätä yhteistä konsensusta, yhteisymmärrystä kehityksen varojen ohjaamisessa. Ja näin me sitten, jos me, me, me, me esimerkiksi tarvitsemme selvää, selvää materiaalista tukea, vaikka jos mietimme koulutuspuolta ja sitten sosiaalipuolta, se on hyvin konkreettinen konsensusta vaativa näkemys. Ja kolmas suositus, joka varmaan varmasti parlamenttia kiinnostaa kovasti, on tuo päätös, joka tulee tehdä kahden miljardin euron mahdollisesta rahoitusvarannosta mm, vara, ja siitä, voiko, onko se sitten, voiko, pitääkö se sitten käyttää vai pitääkö se sitten siirtää johonkin sivuun ja unohtaa. Ja meidän ryhmämme mielestä olisi syytä vapauttaa juuri tämä rahamäärä ja ottaa se käyttöön tosin seuraavin ehdoin. Ensimmäinen ehto on se, että me emme pyri muuttamaan näitä alueellisia kirjekuoria rahoitusosuuksia ja annamme sitten jollekin toiselle jotain enemmän ja sitten taas jollekin vähemmän. Ei, nämä alueelliset määrärahat ovat selvästi määriteltyjä, mutta me mietimme erityisesti nyt sitten näitä tuloksia, joita nyt sen, ene, sen enempää käy yksityiskohtaistamaan, mutta olisi parempi kasvattaa unionin määrärahoja ilmastonmuutosta torjumaan ja erityisesti auttaa köyhiä valtioita kohtaamaan tämä ilmastonmuutos. Ja näin me voisimme tämän mm, jäljelle ylimääräisen määrärahan käyttää juuri ilmastonmuutosta varten niillä, niillä ehdoilla, eli ensiksikin sillä ehdolla, että me riittävän järkevällä tavalla lahjoituksen ja lainan linkitämme toinen toisiinsa komissiossa ja sitten taas toisaalta näiden lainojen täytäntöönpanamisessa pitää ottaa huomioon tämä hyvän hallinnon erinäiset suositukset ja sitten tämä tehokkuus ja toimielinten välinen yhteistyö, sitä täytyy äh, kunnioittaa kaikin tavoin. Ja, ja me olemme onko tämä nyt sitten kolmas vai neljäs eh, suosituksistani. Joka tapauksessa haluaisin huomauttaa, että vaikka tätä työtä nyt eh, ei välttämättä enää onnistutakaan tekemään ilman ja ilman lisävaroja, niin me, niin me tarvitsemme joka tapauksessa tällaisen bisnesmallin ikään kuin pankillemme. Ja urheilumaailmassa me ei vaihdeta sellaista joukkuetta, joka on voittanut monta kertaa, ja me emme mekään muuta tätä bisnesmallia nyt Euroopan investointipankista kaikkien, kaiken tämän menestyksen jälkeen, mutta me voisimme käyttää enemmän ja paremmin tätä, näitä näitä takeita, joita pankille on annettu. Ja erityisesti monet operaatiot toteutetaan unionin takuulla ja nämä esimerkiksi kehittyvien maavaltioiden osalta voitaisiin tehdä omalla pankin omalla riskillä eikä unionin takuulla, eli omalla riskillä ja näin me saisimme sitten enemmän operatiivista takuuta ja me mietimme voitaisiinko tällaista mahdollisuutta käyttää mahdollisesti pankin sisällä ja me kyllä haluamme rohkaista pankkia kehittämään juuri oman riskin lainatoimintaa niin kuin on jo joissakin tapauksissa jo tehty tiettyjen operaatioiden no, toteuttamisessa yhdessä komission kanssa, kun kyse on kehitysmaihin ohjattavasta teknisestä avusta esimerkiksi, ja myös sitten valtioiden institutionaalisesta kehittämisestä ja tällaisesta osallistumisen lisäämisestä kehitysmaissa. Ja, ja erityisesti näitä on tehty Tätä, tässä on otettu yleensä aina unionin takuu komission siunaus siis näille investointipankin päätöksille, mutta nyt voitaisiin ryhtyä käyttämään enemmän tätä omia varoja ja omia, omaa riskihallinta ja harkintaa myöskin. Ja me haluamme tietysti tehdä yhteistyötä muiden rahoituslaitosten kanssa monenvälisesti ja myös komission suuntaan, se on selvää yhteistyöstä komission kanssa. Tämä raporttimehän on täpö täynnä erinäisiä ehdotuksia yhteistyön lisäämiseksi komission suuntaan ja Haluaisin ainoastaan huomauttaa, että, että molemmilla puolilla on hyvin paljon halua ja tahtoa ja intoa kehittää tätä yhteistyötä entistä enemmän ja myös halutaan yhtenäistää kantoja ja parantaa tätä työtä ja varmasti tulevaisuudessa me pääsemme näihin tavoitteisiin, joista mainitsin. No yksi sitten tässä kansainvälisen yhteistyön peikoista ikään kuin on juuri tämä suuri monenvälisten rahoituslaitosten välinen yhteistyö. Ja jos ihan suoraan sanon, niin monissa kokouksissa, G7, G20, mitä tahansa siinä nyt sitten onkaan mukana, niin siellä ei ole mitään sanottavaa. Ainoastaan sanotaan, että pitäisi instituutioiden toinen toistensa töitä koordinoida paljon paljon paremmin. Ja tähän pyritään, tähän tähdätään jatkuvasti hyvin vahva, vahvasti. Tämä lause on tietysti hyödyllinen, koska joka kertaa siitä pikkuisen sitten tähän haasteeseen vastataan ja pikkuisen parannetaan tätä yhteistyötä. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että toimielimet ovat toimielimiä, instituutiot instituutioita ja jokaisella on aivan erinomaiset syyt olla tekemättä yhteistyötä ja, ja sitten jokaisessa jäsenvaltiossa annetaan omat suositukset. Vaikka annetaankin yhteistyösuosituksia, niin silti halutaan hivenen pitää valvoa myös sitä omaa tonttia ettei siihen yhteistyö, kansainväliseen yhteistyöhön upota liian syvälle. Ja näin kansainvälisessä yhteistyössä on aina edistysaskelia otettavissa, mutta siinä, tässä on ikään kuin tällainen lasiseinä, jonka yli ei päästä, mikäli me emme muuta pikapuoliin tätä, näitä, tätä mentaliteettiamme ajatellessamme koko toimielinten välistä yhteistyötä kaikkinensa. Ja minä uskon, että meidän täytyy edelleenkin pyrkiä innostamaan eri organisaatioita tekemään yhteistyötä ja sitten pyrkiä tätä, tätä samanaikaista rahoitusta välttämään. Eli että joku organisaatio tekee työtä suoraan monen puolesta, eikä niin, että monen kanssa sitten neuvotellaan erikseen, koska tämä olisi paljon tehokkaampaa toimia sitten yhdellä äänellä. Ja tällä alalla on vielä huomattavasti paljon tekemistä. Euroopan investointipankin ehdotus tässä, tähän haasteeseen on hyvin kiinnostava. Tämä, tässä on kyse suuresta ulkopuolisesta pankkijärjestelmästä, joka on lainannut huomattavia määriä, miljardeja euroja ja tämä pankki on nyt päässyt sitten laajenemaan ja laajenemaan Euroopan sisäl, sisäisten lainojensa myötä ja pikkuhiljaa tämä pankki on lähtenyt sitten kasvamaan ja kasvamaan ja nyt se sitten on täällä tässä tilanteessa, että se toimii myös unionin ulkopuolella. Tämä liittyy tietysti myös siihen, että me elimme aikaisemmin tuon Euroopan keskuspankin sisällä. Ja nyt me olemme sitten luoneet keskuspankin sisälle tällaisen uuden työn, työmuodon, joka tekee ikään kuin tytäryhtiömäisesti tätä ulkoista työmuotoa. No meidän ryhmämme käsitys on kuitenkin siitä, että me antaisimme tällaisen selvän henkilöllisyyden ikään kuin ja tällaisen selvän näkyvyyden tälle pankille, Euroopan investointipankille, että se toimii itsenäisesti ja hyvin vastuullisesti ja muokkautuu tähän ulkoiseen, ulkoisiin vaatimuksiinsa ja näihin tulevaisuuden haasteisiin hyvinkin joustavasti siten, että tämän, se, ne palvelut, joita se tarjoaa kumppaneillensa, olisivat paljon parempia ja linkittyisivät suoraan tähän varsinaiseen mandaattiin. Ja ja näin, näin sitten pikkuhiljaa otetaan askelia juuri tähän suuntaan olenkohan jo liian pitkään täällä puhunut puheenjohtaja anteeksi, mutta me yritämme nyt sitten päästä siihen suuntaan, että me voisimme eh, miettiä asiaa myös 2020 jälkeen ja, ja unionin ulkopuolista edustusta varsinkin. Ja me olemme tosiaan ajatelleet juuri niin, että meidän täytyy pyrkiä pääsemään paljon pidemmälle ja meidän täytyy valita näistä vaihtoehdoista, monista vaihtoehdoista, tarjota unionille tehokas, eh, näkyvä, väline toimia. No vielä kaksi muuta kohtaa ottaisin tähän erityisesti. No näitä kaikkia varmasti yksityiskohtaisesti voidaan käydä läpi, niin voitte pohtia näitä eri oikeudellisia ja rahoituksellisia modaliteetteja ja niin poispäin, mutta nyt vielä sitten näistä kahdesta eri reitistä, joissa kuitenkin on, joilla kuitenkin on aika paljon yhteistä tekemistä toinen toisiinsa kanssa, mutta nämä kaksi vaihtoehtoa minun mielestäni ovat täysin mahdollisia ilman, että rahoitusmäärää sen enempää sinänsä kasvatetaan. Ja tässä nyt on kyse näistä kahdesta eri yksiköstä, ja se on, jotka tullaan luomaan kustannuksia alentamalla. Ensimmäinen vaihtoehto on juuri se, että me linkitämme toinen toisiinsa Euroopan tämän pankin ja sitten osan siitä komissiosta, joka näitä sijoitushankkeita järjestelee ja kehittelee. Ja tästä tietysti tätä tätä kutsutaan laidaniksi tuolla Maailmanpankissa, eli kyse on budjettirahoituksesta ja muualta tulevasta rahoituksesta ja sitten lainarahoituksesta. Tätä asiaa käydään läpi toki Brysselissä komission ja Euroopan investointipankin kanssa läpi. Tämä on ensimmäinen vaihtoehto ja toinen vaihtoehto on se, että lopulta me voisimme saman otsikon alle laittaa koko, kaikki nämä yksiköt ja luukut, jotka vastaavat ulkopuolisesta äh, rahoituksesta. Kyse on 63 prosentista mm, rahoitusosuudesta suuta koko pankissa ja näin tähän laitettaisiin sitten eh, nämä kaikki varat, komission varat Lontoon puoli ja sitten tuo eh, investointipankin eh, ulkopuolinen näkemys ja sitten tuon Euroopan neuvoston osuus. Ja kaikki tämä asetettaisiin tietyn yksittäisen hallinnon alle ja tästä voitaisiin pystyä luomaan tiettyä synergiaa näiden laitosten välille ja näin siitä myös kasvaisi tällainen riittävän suuri elin maailmanlaajuisessa näkökulmassa ja näin se voisi hyötyä myös näistä yhteisistä diplomaattiyksiköistä. Nyt minä päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos kun jaksoitte minua kuunnella ja vastaan kysymyksiin. Kiitos hyvä ystävä. Tietysti tämä oli hyvin tiivis esitys ja se sisäsi hyvän, hyvin suuren joukon erilaisia ehdotuksia, joita aiomme tutkia tarkemmin ajattelin antaa seuraavaksi varapuheenjohtaja Kalfinille puheenvuoron. Kiitos. Haluaisin myös kiittää herra syytä tästä raportista ja viisasten ryhmän puolesta. Mielestäni tämä raportti antaa sellaisen kuvan, joka mielestäni on hyvin selkeä. Eli siis se kertoo, mihin me haluaisimme päästä, mitä näihin ulkoisiin valtuuksiin tulee. Ja tietysti tämä oli erittäin mielenkiintoinen asia siinä itse asiassa se, kuten te sanoitte, herra Kamdesy, tässä on ehkä kysymys siitä, että organisaatiokulttuuria hieman muutettaisiin. Kun puhumme siitä, mitä haluaisimme tehdä EIPn toiminnassa, mitä sen ulkoisiin valtuuksiin tulee – niin, siis kaksi vi- Ensiksi tässä on kysymys äh, tämän ulkoisen, näiden ulkoisten valtuuksien toiminnasta ja siitä, millä tavalla EIP tuo lisäarvoa siihen, mitä tehdään. Muissa ohjelmissa, äh, äh, mitä tulee esimerkiksi EUn budjettiin. Sitten on kysymys myös koordinootista, ko- koordinoinnista ja jos haluamme saada aikaan synergioita ilman, että turhaa monimutkaistaisimme sisäisiä rakenteita, niin, vaan pitäisimme huolta siitä, että varat käytetään tehokkaasti. Mitä sitten tulee sisäisiin ja ulkoisiin valtuuksiin näistä pari sanaa? Important. This is the... Asiat, jotka ovat myös erittäin tärkeitä esimerkiksi EIPn toiminta, kun se katsoo sellaisia maita, jossa on hyvin arkaluontoista se, miten EIP ja muut rahoituslaitokset hoitavat rahoituksen. Ja ovatko ne tosiaan saavuttamassa lopullisen tavoitteensa? Kuten herra Kamdysy juuri mainitsi, on kysymys useissa, useimmissa maissa erilaisista hallinnollisista hankaluuksista. On kysymys siitä, miten päätöksiä tehdään ja miten rahoja käytetään, niin se on erittäin tärkeää. sitten on kysymys sidosryhmien mukaan ottamisista erilaisista kansalaisjärjestöistä. Ja kun puhumme avoimuudesta, meidän pitäisi myös puhua näkyvyydestä. Ja tämä on yksi niistä toisista aiheista, jotka liittyvät EIPn toimintaan ja sen ulkoisissa valtuuksissa on kysymys siitä, kuinka pitkälti maat ovat ymmärtäneet sen, että tässä on kysymys sellaisesta, joka on osa Euroopan unionin politiikkaa. Missä määrin ymmärretään se, että tässä ei ole kysymys pelkästään kaupallisesta pankista, liikepankista, joka on äh, pyörittää ohjelmia eri maissa, vaan tämä on osa Euroopan unionin politiikkaa, jonka tarkoituksena on tiettyjen maiden kehittäminen. Ja kun puhumme väliarviosta, niin meidän täytyy tosiaan miettiä joitakin muitakin asioita ja aion joitakin ehdotuksia tehdäkin. Mitä tulee näihin ulkoisiin valtuuksiin, niin haluaisin ottaa joitakin asioita tarkempaan tutkimukseen. Raportissa puhutaan hyvin paljon sisäisestä koordinoinnista Euroopan unionin sisällä, siis eri toimielinten välillä – ja on kysymys siitä, että saataisiin aikaan jonkunnäköinen perusta eri sidosryhmille, joilla Euroopan unionin tasolla nämä voisivat tehdä yhteistyötä. Uh, Kun puhumme sellaisista asioista, jotka joskus kehittyvät tai on kysymys eri parlamenttivaliokunnista, eri pääyksiköistä ja niin edelleen. Siis on erittäin todella ratkaisevaa yrittää löytää koodin, siis koordinointirakenteen ydin. Muussa tapauksessa tulokset eivät tule olemaan tyydyttäviä ja ennen henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi hyvä antaa pankille enemmän valtuuksia – esimerkiksi käyttää Euroopan budjettivaroja, ja mitä tulee budjettipäätöksiin ja niihin toimielimiin, jossa tehdään Euroopan julkisten varojen käyttöä koskevia päätöksiä. Tämä olisi varmistettava. Mitä sitten ulkoiseen koordinointiin tulee, olen täysin samaa mieltä, että olisi erittäin hyvä, että yritettäisiin tehostaa kansainvälisten rahoituspalvelujen kanssa koordinointia. Ja sitten voidaan kysyä, että mikä, tässä on, mikä laitos on tässä johtoasemassa, kansainvälinen valuuttarahasto vai maailmanpankki vai mikä? Ja siis kysymys on siitä silloin, että mitkä EIPn tavoitteet ovat. Joten on tietysti tässäkin yhteistyössä aivan omat rajansa. Emme voi saada aikaan ihannetilannetta, jossa kaikki kansainväliset toimielimet tähtäisivät samoihin, ta, samoihin tavoitteisiin, mitä yksittäisiin maihin tulee. Mutta varmasti voisimme miettiä jotain yhteisiä paketteja, esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, Maailmanpankin kanssa ja joiden muidenkin instituutioiden kanssa ja EPn kanssa, siis jossa koko Euroopan unioni on nähtävissä, näkyvissä. Tämä saattaisi olla eri aloilla, esimerkiksi ympäristö, infrastruktuuri, tekninen apu, ja sehän on sellaista, jossa EIP voisi olla näkyvämpi, mutta voisimme ajatella tällaista, ei mitään tällaista ideaali ihanne täydellistä organisaatiota, vaan kuitenkin niitä maita, joissa tämä pankki toimii. Ja kun puhumme tuloksista, on erittäin hyvä sanoa, ja me varmasti keskustelemme jatkuvasti siitä, olemmeko tarpeeksi tehokkaita, ovatko tulokset tyydyttäviä, kun pankki toimii eri maissa. Meidän on tehtävä laajempi analyysi mitä tulee esimerkiksi Euroopan unionin budjettivarojen käyttöön? Onko se tapa, jolla niitä käytetään tehokas? Pyydä, jos pyydämme EIPtä, kehitämme sitä olemaan tehokas, niin silloin meidän täytyy katsoa myös, millä tavalla EU-varoja käytetään näissä maissa. Ja sitten katsoa seuraavaksi synergioita, katsoa mikä on tehokasta, mikä ei ole tehokasta ja millä tavalla voidaan tehokkuutta parantaa. Meidän pitäisi olla ehkä kriittisempiä myös sen suhteen, miten kehitysvaroja käytetään Euroopan unionissa. On olemassa hyvä valvontajärjestelmä. Ehkä meidän on syytä ajatella myös tämän järjestelmän laajentamista. Toinen asia on sitten, ja sen mainitsittekin tämän raportissanne, kun puhumme tavoitteesta, joissa EIP työskentelee ulkoisten valkutuksiensa puitteissa. Tässä on kysymys esimerkiksi kehityksestä infrastruktuurista, pk-yrityksistä ja niin edelleen. Jos ajatellaan eri maiden kehitystä ja sitä tosiseikkaa, että nämä investoinnit tai lainat, miten ne voisivat toimia. Voitaisinko ehkä ajatella enemmän esimerkiksi koulutusta terveydenhoitoa. Tiedämme, että Maailmanpankilla on hyviä kokemuksia tältä alalta. Tämä on saista, joka ei ole täysin erilaista, mitä tulee kansainvälisiin rahoitusinstituutioihin. Mainitsitte raportissa, että voitaisiin keskipitkällä aikavälillä harkita tällaista, mutta ehkä on tärkeää myös se, katsoa, millä tavalla ohjelmat vaikuttavat esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen, ja näiden kehittyvien maiden päivittäiseen elämään. Ja on tärkeää myös tällaisia kriteerejä kehittää silloin, kun halutaan mitata EIPn toiminnan tehokkuutta eri maissa. Vielä pari asiaa sitten. Uh, uh, Varmasti on vielä mahdollisuuksia, vaikka kuinka monta on tärkeää myös löytää tapa, jolla saadaan muut sidosryhmät mukaan, ei pelkästään kansainvälisiä rahoituslaitoksia, vaan myös sellaiset laitokset, jotka kuuluvat YK, UNICEF ja niin edelleen, jolla on omat ohjelmansa, tai kansainvälinen punainen risti, jolla on omia ohjelmia näissä maissa – ja myös koko joukko kansalaisjärjestöjä, jotka ovat joskus aika kriittisiä, mitä eip tulee. Mutta vielä kerran olen sitä mieltä, että he ovat, ne ovat tunnustaneet erittäin hyvän, viime vuosien erittäin hyvän toiminnan. Meidän on hyödynnettävä tätä ja yritettävä saada erilaisia sidosryhmiä entistä enemmän mukaan, ennen kaikkea mitä tulee ar- tulosten arviointiin silloin, kun EIPtä arvioidaan. In the report, uh, one of the issues we, we are to decide, uh, this is... Yksi asia, joka on myös päätettävä, joka on mietinnössä. Tässä on kysymys kahden miljardin euron mandaatista. Siitä, millä tavalla tämä on tehtävä. Herra Kamdesy, mainitsitte, että tätä, näitä varoja käytetään ympäristötarkoituksiin ja että niitä ei ole linkitetty tai ne eivät millään tavalla liity niihin kattoihin, joita eri alueilla on. Se on erittäin hyvä ajatus, mutta sitäkin on ajateltava. Siis onko pelkästään kysymys ympäristöstä, riittääkö, että sanomme, että levitämme rahoja kaikkialle, koska silloin ei tarpeeksi saada vaikutusta, kuin, kuin jos silloin, kun keskitämme varat. Ja ehkä olisi syytä myös ajatella tätä alueellista ulottuvuutta ja sitä, millä tavalla näitä varoja käytetään. Ja itse substanssia näiden varojen käytössä. Ja vielä yksi asia, jonka haluaisin vielä mainita. Tässä raportissanne aivan oikein sanotte, että mitä hallintokapasiteetti näissä maissa tulee, se on heikko. Silloin pitäisi EIPn investointikapasiteettia lisätä. Mutta mitä koordinointiin tulee, niin eikö pitäisi ajatella – että enemmän esimerkiksi ulkosuhdepalvelujen kanssa koordinoitaisiin toimintaa silloin, kun EU on edustettuna näissä maissa. En ole täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan investointipankki pystyisi perustamaan tai pystyisi hyvin läheisesti valvomaan sitä, mitä vastaanottajamaissa tapahtuu. Teittepä mitä tahansa hallinnolle ja henkilöstölle – Ehkä se, että henkilöstöä lisättäisiin, mutta ehkä on syytä katsoa, miten synergioita EUn sisällä voitaisiin hyödyntää. Puheenjohtaja aion lopettaa tähän, koska tiedän, että teillä on vaikea tehtävä, eli pitää kokous aikataulussa. On paljon asioita, joista pitää keskustella vielä. Ja haluaisin kiittää herra Kandisyyttä ja kaikkia niitä, jotka ovat tähän asiaan paneutuneet. Kiitos kollega herra Kamdessyyn esitys on antanut mahdollisuuden tosiaan käydä upeaa keskustelua, jota olette hyvin huom- merkittävästi ruokkineet. Mitä haluaisin sen lisäksi, mitä esittelijä Kalfin on sanonut, kiinnittää huomionne sellaiseen kohtaan, josta emme vielä ole tähän saakka tehneet tarpeeksi budjettivaliokunnassa. On kysymys kaikkien kansainvälisten instituutioiden ja kansainvälisten rahos, rahastojen välisestä koordinoinnista, josta herra Kamdesy sanoi, että se on tärkeää. On vielä yksi aihe, joka on myös tärkeä. Se on jäsenvaltioiden politiikoiden politiikkojen koordinointi. Siis meillä on unionin budjetti ja sitten meillä on eurooppalainen kehitysrahasto. Ja jos lisätään sitten kansalliset budjetit vielä, siis 27 jäsenmaan budjetit, niin silloin summa on kymmenen kertaa suurempi. Ja näiden toimien koordinointi, siis 28 budjetin koordinointi, siis joka tapahtuu kehitysministerin neuvostossa paikalla. Kaikki tämä toimii äärimmäisen huonosti. Ja yksi suurista aiheista, joka, jota meidän on käsiteltävä ja mietittävä, on kehityspolitiikka. Ja se on olemassa yksi esimerkki. Tämä on yksi esimerkki, se on muitakin, kuten esimerkiksi tutkimus. Ja suuri aihe, jota meidän on käsiteltävä silloin, kun tosiaan haluamme uudistaa rahoitusnäkymiä, on se tapa, millä me rahoitamme tulevina vuosina Euroopan unionin tavoitteita. Eli on tarkoitus katsoa, millä tavalla voimme paremmin taata sen, että kansalliset budjetit edesauttavat myös yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden rahoittamisessa. Ja kun, joka kerta, kun nämä kansalliset budjetit edesauttavat yhteistä toimintaa, niin sehän merkitsee synergiaa ja lisää, eikä mitään tällaista hajanaista toimintaa ja joissakin tapauksissa ristiriitaista toimintaa. Joten mitä tulee tämmöiseen blendaukseen lainojen ja tukien välillä, niiden yhdistelmään, teknisesti erilaisista rahoituslähteistä, siis tässä on kysymys myös poliittisesta blendauksesta, joka on yhtä tärkeä. Ehkä herra Kamdysy, parissa minuutissa haluaisitte kommentoida ja ehkä herra Mestat sitten voisi päättää. Euh, niin, kiitoksia juuri tästä viimeisestä kohdasta, jonka otit esille puheenjohtaja, niin huomauttaisin, että me teemme tästä ehdotuksen luodaksemme tällaisen foorumin ikään kuin, jossa olisi sekä komissio että Euroopan investointipankki. Ja sitten siinä olisi myös kahdenvälisiä tekijöitä mukana eri valtioista osallistumassa tähän yhteistyöhön ja koordinoimassa työtä entisestä enemmän ja luomassa synergiaa. Ja minä haluaisin ihan muutaman sanan tässä ainoastaan sanoa näistä kahdesta miljardista eurosta, joista puhuin. Huomauttaisin tosiaan, että me olemme sitä mieltä, että ne täytyisi antaa ohjata ilmastonmuutokseen alueellisesti. Tätä täytyy sitten tietysti miettiä, miten se jaetaan niiden hankkeiden mukaan, joita luodaan, mutta nämä kaksi miljardia euroa joka tapauksessa ohjaavat eh, johonkin hyvin tärkeään eh, kohteeseen lainoina. Ja nyt sitten nämä, tämä summa tähän 7 miljardin euron vuosittaiseen summaan, joka tulee unionin budjetista, linkittyy. Eli meillä on tässä ikään kuin kolme eli eri määrärahakirjekuorta, ja voimme näin ollen sitten paljon uskottavampia tuloksia tästä saada aikaiseksi. Ja näin ne lahjoitukset, jotka tulevat komissiota, ja lainat, jotka tulevat komissiosta, auttavat meitä tekemään juuri tällaisia sopeutuksia köyhissä valtioissa, asioissa yhteisymmärryksessä tuon kehitysyhteistyöpuolen kanssa. Ja minä haluaisin vielä ihan pari sanaa sanoa tähän lopuksi ilman sen enempää, että ilman sen pidempiä puheita, että nyt näiden muutosten aikana eh, myös parlamentin rooli on vuosien aikana muuttunut ja näyttäisi olevan nyt, että kahdella, eh, kahdessa asiassa parlamentti on ollut jo hyvin tärkeä, erityisesti konsensuksen saavuttaminen kehityskysymyksissä ja näin pankki on jo tätä rakenneuudistusta ryhtynyt toteuttamaan tähän suuntaan, joka, jota tähän ei aikaisemmin vielä ollut tehty. Ja sitten myös lisäksi minun on huomautettava, että nyt nämä ehdot, tulevaisuuden ehdotukset eh, suuren eurooppalaisen pankin luomiseksi eh, investointi- ja kehitysasioihin eh, pohjautuvat tähän Michelin raporttiin pari vuotta sitten. Ja siinä tosiaankin ohjattiin ajattelemaan mm, sitä, miten me voisimme lähentää toinen toisiinsa Euroopan investointipankin ja sitten tämän pankin, toisen pankin. Kiitoksia nyt. Kiitoksia sitten herra Pulman. Bon, journaliste radio pendant 20 ans et je peux... 20 vuotta radio toimittaja ja se, että minua näin lyhyessä ajassa pyydetään esittämään asian, niin se on aika lyhyt aika esittelijänä, mitä tulee EPn ulkoisiin äh, valtuuksiin. Kehitysvaliokunnassa haluaisin kiittää teitä, koska se, tämä raportti on hyvin oikean, tulos tulee hyvin oikeaan aikaan. Siis on kysymys näiden valtuuksien väliaika raportista ja kaikki tämä tullaan, siis tämä on hyvin monet suosituksista me tullaan, suosituksista me tullaan sisällyttämään omaan mietintöön. Ja on tietysti paljon asioita. Te sanotte esimerkiksi, että tästä täytyy tehdä todellinen investointipankki, koska sitähän itse asiassa haluatte. Ja silloin on kysymys kilpailusta Maailmanpankin kanssa. Euroopan unionihan on yksi suurimmista osakkeenomistajista 26 prosenttia. Eikö meidän pitäisi pikemminkin vahvistaa enemmän Maailmanpankkia, vaan eh, pitäisikö meillä olla todella oma pankkimme? Se on tietysti hyvä, että meillä on omat välineemme, mutta onko tosiaan hyödyllistä alkaa kilpailla kahden yksikön välillä, joiden tavoitteet ovat sanat, samat kuitenkin loppujen lopuksi, eli köyhyyden poistaminen ja tällainen rahoituksellinen mukaan ottaminen ja vakuutukset. Kaikki nämä asiat ovat aivan olennaisia. Minä olen pitänyt kokouksen Demandez un collier. Sahelissa. Faire en partie cuir. Pour cela, il faut les... pastoreiden kanssa. Ja tämän sieltä sain muuten. Siis mitä tulee rahoituspalveluihin, kaksi asiaa. Mitä EIP tulee, niin se on erittäin häveliäs. Te jollain tavalla kuvaatte tällaista rakenteellista institutionaalista muutosta, ja se on tietysti tärkeää. Ja se on Euroopasta ylhäältä päin nähty visio. Nämä pastorit tarvitsevat siis grands acteurs et très très peu de citoyens ou de PME. Tarvitsevat varoja. Siis he katsovat asioita alhaalta päin. Ja EIP on esimerkiksi pien PK-yrityksille erittäin välttämätön. Mitä kehitysmaihin tulee, niin on paljon tehtävissä vielä, mitä tulee varoihin ja varojen saatavuuteen. Ja olen vakuuttunut siitä, että EIP voi tehdä valtavasti, mitä tulee pankkiinfrastruktuureihin ja sitten paikallisten pankkien verkon, kun nämä pankithan eivät voi perustaa konttoreita joka ikiselle alueelle. Ja kaikki tämä tietysti kunnioittaen niitä tavoitteita, joista puhuitte, eli kestävä talous, paikallinen kulttuuri ja niin edelleen. Euroopan pankin eh, ujous tai häveliäisyys jollain tavalla on nähtävissä, ennen kaikkea silloin kun puhutaan mikrorahoituksesta. 90 miljoonaa dollaria on siis EIP, siis 90 miljoonaa, joka investoidaan mikrorahoitukseen. Ja mielestäni siis EIPn virkamiehet haluaisivat muuttaa tätä, mutta ja toivon tosiaan, että tähän voitaisiin päästä ilman, että siis minnekään Maliin tai Sahelin eteläpuolelle perustettaisiin näitä virastoja, vaan siten, että tuetaan paikallisia pankkeja – ja tällä tavalla tarjotaan väestöryhmille mahdollisuuksia, siis sellaisille ryhmille, joilla on vaikeuksia päästä kiinni varoihin. Kiitos. Herra meistä päättää, mutta haluaisin itse sanoa, että mitä tulee Maailmanpankkiin? Siis yhteinen asia. Siis erohan on siinä, että Maailmanpankista hyötyvät amerikkalaiset, jos eurooppalaiset eh, olisivat tehneet sen, mitä he olisi pitänyt tehdä jo Maastrimin sopimuksen jälkeen eh, Lissabonin sopimuksen rohkaisemana ja sitten Van Rompuyn rohkaisemana päättävät puhua yhdellä äänellä kaikissa niissä yhteisöissä, joissa käydään kansainvälisiä rahoitusneuvotteluja. Silloin saataisiin aikaan tärkeitä poliittisia muutoksia. Ja silloin nämä yksinkertaistukset syntyisivät itsestään. Seuraavaksi herra Mestat. Merci, euh, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, ihan muutama sana vain, koska on varmasti, varmasti mahdollista käydä tätä keskustelua myöhemminkin. Haluaisin ainoastaan huomauttaa, että EIB ja kaikki ne suositukset, jotka olemme saaneet Kamdesyyn ryhmältä lyhyellä aikavälillä yhtä lukuun ottamatta ovat aivan tervetulleita. Toin, tämä poikkeus on se, että me loisimme tällaisen työ, ty, tytäryhtiötyyppisen tai tällaisen to, toimintatavan. Tästä keskustelemme herra Kamdesyn kanssa toki. Ja me tarvitsemme siis ä, ä, tätä aivan varmasti tätä kulttuurin muutosta ja mentaliteetin muutosta. Me en vielä toimimme tuolla vanhalla perinteellä juuri samalla tavalla kuin unionin sisällä, niin myös unionin ulkopuolella. Eli minä olen kyllä, ymmärrän tämän teidän argumenttinne, mutta varmasti meidän täytyy miettiä, mitä tällainen sivuliike voisi sitten tarkoittaa. Ja, mutta kaikki muut suositukset, nämä lyhyen aikavälin suositukset ovat aivan oikeat ja erityisesti yksinkertaista ja yhtenäistää juuri näitä erinäisiä termejä, koska on hyvin hankala selostaa, että jotakin operaatiota täältä sitten voidaan käyttää tuolla alueella ja taas toisella ei, ja toisella väline, toista välintä toisaalla ja toisaalla ei, eli tätä yhtenäistämistä me todellakin tarvitsemme. Ja nämä suositukset joka vuosi tarvitsevat taakseen tällaiset selvät operatiiviset suuntaviivat ja yhteistyöpäätöksen komission ja EIPn välillä. Ja tämä varmasti sitten kehittää ja parantaa mm, johdonmukaisuutta. Ja me varmasti sitten pääsemme tästä vahvasti eteenpäin. Nyt nämä suositukset, kahden miljardin euron käyttäminen ilmastonmuutokseen varmasti tässä tilanteessa ovat aivan perusteltuja nämä vaatimukset. Eli nämä lyhyen aikavälin suositukset ovat suorastaan hyväksyttäviä ja myös täysin tervetulleita. Ja sitten on tämä toinen raportin osa, jossa puhutaan tästä pitkästä aikavälistä. No en nyt sano siitä sen enempää enempää tänään, vaan huomautan ainoastaan, että tämä toinen osio, siinä otetaan esille sellaisia hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat varsin monimutkaisia, ja sitten myös siinä puhutaan juuri siitä, mitä puheenjohtaja ja herra Verman juuri ehtivät täällä sanoa, eli keskustelu on käynnissä, ja me tosiaan haluamme syventää tätä keskustelua entisestään. Haluaisin ainoastaan sanoa, en nyt ehkä omassa roolissani, vaan eurooppalaisena kansalaisena, että me olemme täysin täysin samaa mieltä tästä huolesta, huolenaiheesta eh, Kamresuyn komitean kanssa, ja erityisesti siitä huolenaiheesta, että meidän täytyisi vahvistaa tehost, tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä ja myös tätä toimivuutta unionin ulkoisessa toiminnassa. Ja minä voin antaa tästä teille huomattavan määrän erilaisia esimerkkejä, joissa selvästi näkyy, että poliittinen näkyvyytemme on kadonnut taivaan tuulin ja sitten emme ole myöskään toimineet tehokkaasti, koska meiltä puuttuu tämä tyystin tämä koordinointi eurooppalaisten ja kansallisten yhte, yhteistyöelinten maiden väliltä. Eli tämä on todellakin meidän yhteinen etumme vahvistaa tuota tehokkuutta ja avoimuutta kokonaisuudessaan. Tämän, tässä olemme täysin samaa mieltä ja komissio on tehnyt ehdotuksia tähän aika radikaalejakin ehdotuksia ja varmasti sitten käymme tätä läpi tarkasti tulevaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille ja Michel Kandesylle. Siis näkyvyys on hyvin olennainen asia. Kuulin erinen päivänä ranskalaisen pankin johtajan sanovan. Hän on hyvin hieno ihminen, mutta hänellä on yksi haitta, mitä politiikkaan tulee. Hän on hyvin vaatimaton ja Michel Kandesy hän tässä kehui EIP tai puhui EIPstä ja sen, sen vaatimattomuudesta. Siis meidän täytyy tietysti saada aikaan se, että EIPstä tulee huomattavasti tunnettava, tunnetumpi. Ja mitä Michel Camdesyn komitean suosituksiin tulee, niin on tarkoitus, että niiden avulla voidaan parantaa kaikkea toimintaa niin kuin itse kukin haluamme. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Haluan kiittää kaikkia Komissiolla varmasti on johtopäätöksiä tästä tehtävissä ja sellaisia suosituksia, jotka varmasti meille virallisesti sitten ilmoitetaan ja sillä tavalla voimme jatkaa tätä vuoropuhelua. Tässä vaiheessa teille kiitokset. Merci. Voilà. Bien, alors... Euh... No niin, varapuheenjohtajat, jotka täällä hyvin vaatimattomasti istuivat tuolla, voisivat ehkä tulla eteenpäin tänne näkyvämmiksi. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tosiaan olitte tuolla. Me menemme nyt sitten esityslistan kohtiin 5 ja 6. Ajattelimme käsitellä ne yhdessä esityslistassa, Tässä on kysymys keskustelusta vuoden 2000 2011 talousarvio. Tässä on kysymys työasiakirjasta. Olemme edellisellä kertalla kerralla jo Sidon ja Jersevskalta saaneet ensimmäisen esityksen. Ja tässä on kysymys kahdesta mietintöluonnoksesta, eli kannan esittelijälle puheenvuoro. Szanowni Państwo, chciałabym zaprezentować e, Kiitoksia. Niin minä haluaisin esitellä teille erityisesti nyt tämä budjetti prioriteetit ja kuten tietänet, tiedättekin, niin me olemme jo näitä asioita käsitelleet viime kokouksessa budjettivaliokunnassa ja näin ollen on päästy käytyä, saatu käytyä läpi jo tuota työasiakirjaa, jossa puhuttiin Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta vuosibudjettitoimintaan ja minä esittelisin teille nyt nämä uutuudet. Meillä ei ole kovin hirveästi aikaa joten minä aionkin nyt sitten koittaa ainoastaan olennaiseen keskittää huomioni. Tämä asiakirja itsessään on aika laaja ja alusta alkaen pyrin nyt nämä budjetti etusia kysymykset esittämään hyvin tiiviisti. Oli hyvin hankala kuitenkin vastustaa kiusausta olla laajentamatta tätä selostusta ja olla ottamatta näitä prioriteettikohtia tänne vielä enemmän mukaan. Joka tapauksessa monet teistä varmasti muistavat sen, mitä minä viime kuussa sanoin siitä, että halusin yrittää rajoittaa näitä tärkeimpiä kohtia ja osa teistä varmaan on sitten hivenen tyytymätön siihen, että minä olen kuitenkin laajentanut tätä asiakirjaani. Ei se kuitenkaan johdu mistään sat- sattumasta, vaan tämä, on, tämä johtuu siitä, että käsittelin tätä budjettiasioista vastaavien asiantuntijoiden kanssa viime viikolla Stras- pari viikkoa sitten Strasbourgissa, ja silloin tuli esille hyvin monia kysymyksiä, joita en pystynyt otta, jättämään huomiota. Ja siitä syystä tämä asiakirja on paljon pidemmälle viety kuin kuukausi sitten käsiteltävänä ollut asiakirja. Ja nyt näistä tärkeimmistä asioista. Minä haluaisin äh, korostaa erityisesti sitä 2006 äh, vuonna soviteltua monilatahoista lähestymistapaa. Ja nyt aletaan jo olla tämän tien päässä. Mikä tahansa lähestymistapamme sitten on, niin meidän, meidän ähm, pelivaramme alkaa olla kyllä aika ahdas. Me emme enää pääse tästä kovinkaan kovinkaan paljon pidemmälle tällä vanhalla kaavalla. Meidän budjettiprioriteettejamme on yksinkertaisesti ryhdyttävä muu, muuttamaan ja aika harvoin me muistamme tämän ajatuksen. Ja nyt tätä monivuotista perspektiiviä on muutettu jo neljään kertaan tuosta viimeisestä sopimuksesta lähtien ja sen takia tässä täytyy muuttaa käytänteitä muutenkin. Yksi päätavoitteistamme siis on juuri tämä ja toinen tavoitteemme on juuri se, että 2011 vuotta pitäisi parantaa ja tuota väliaikaista sopimusta pitäisi muuttaa. Ja sitten tässä on käsitelty myös tuota nuorisopuolta hyvin laajassa näkökulmassa, ei pelkästään nuor, nuoria vaan myös työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuspolitiikkaa tässä yhteistyössä kaikkinensa. Ja myös innovatiivisuus linkittyy tähän nuorisopolitiikkaan ja myös sisämarkkinoiden luomiseen, samoin kuin laajentamiseen tähän viidenteen vapauteen, eli tieton, tiedon ja ja pätevyyden eh, ja tieteen liikkumiseen Euroopan unionissa. Ja nyt nuorille budjetissa on tietysti jo osattu tiettyjä varoja, mutta meidän mielestä, minun mielestäni täytyisi korjata tuota budjettikohtaa, budjettiotsaketta, joka on määrätty tähän, tähän nuorisopuoleen. Tässä nyt on joka tapauksessa konkreettisia ehdotuksia tehty tietynlaisiin ö, tällaisiin uraurtaviin hankkeisiin. Ja kuten jo pääsin sanomasta, niin kun keskustelin eri parlamentin valiokuntien kanssa asiasta, niin olen saanut asiakirjaan liittä lisäaineistoa, eikä asiakirja vielä ole lopullinen, vaan se varmasti tässä vielä elää tässä 25. päivä iltaan asti voi tehdä tarkistuksia näistä budjettiprioriteeteista ja näin minä odotankin kovasti eh, innokkaana ja suorastaan kärsimättömänä näitä teidän tarkistuksianne ja kommenttejanne. Osa teistä on jo tehnyt eh, näihin omia huomioitansa ja olen suurimman osan teistä kanssanne samaa mieltä ja sitten on muutamia, joissa tulee keskustella, mutta me varmasti voimme tehdä yhteistä työtä käydä eh, teke, tekemään, jotta saisimme tämän hyväksyä päätettyä toisessa maaliskuun täysistunnossa Strasbourgissa. Haluaisin myös huomauttaa, että tämä asiakirja on ensimmäinen ääni ikään kuin tässä neuvottelussamme parlamentin puolelta Euroopan unionin toimielin kehään kentässä 2011 talousarviota valmistellessamme. Komissio tietoki aikaisempiin vuosiin eroten ei ole esitellyt vielä näitä budjettiprioriteettejaan ja sen takia me olemmekin nyt ensimmäisinä pelissä mukana ja olemme onnistuneet nyt oman kantamme näin pitkälle luomaan ja voimme sen esittää tehokkaasti ja arvokkaasti sitten syksyllä komission kanssa. Ja lopuksi sanoisin muutaman sanan siitä, minkä pitäisi mm, ikään kuin keskusteluissamme olla koko ajan taka-alalla, eli 2011 talousarvio on hyvin erityistä laatuinen talousarvio, varsinkin koska se on ensimmäinen eh, budjetti, joka tulee voimaan Lissabonin sopimuksen suositusten mukaisesti. Ja lisäksi tämä on nyt kriisibudjetti eh, myös, ja parlamentilla on paljon enemmän valtaa siihen, siihen eh, puuttuessansa. Ja tietysti tämä on ikään kuin koe ennen uusien rahoituslinjojen rahoitusnäkymien luomista vuonna 2013. Ja 2011 talousarvio on hyvin merkittävä, kuten sanoin, ja odotan teidän innokasta osallistumistanne. Kiitos Sidonia, olitte aivan oikeassa, kun muistutitte budjetin poliittisesta tärkeydestä. Ja olemme tosiaan iloisia, kun olemme antaneet tämän mietinnön näin laadukkaan henkilön hoidettavissa, hoidettavaksi. Seuraavaksi kuitenkin Ann Jensen. Thank you, Chairman, and, uh, thank... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset Sedonialle tästä erittäin hyvästä asiakirjasta ja myöskin kiitokset tästä työasiakirjasta, johon haluaisin nyt paneutua siis työasiakirjaan, joka koskettaa menettelyä. Siinä otetaan huomioon sekä tämän Lissabonin sopimuksen mukana tuovat uudet menettelytavat, että myöskin ne seikat, että me olemme tehneet uudistustyötä. Ja minä uskon, että monet meistä, jotka olivat mukana, kun tätä työtä tehtiin, varmaan Ramanbögen muistaa, niin aika ajoin oli hankala selittää muille parlamentaarikoille, mitä budjettimenettely käytännössä tarkoittaa. Ja joskus se poikkeaa melko laillakin tästä lainsäädäntötyöstä. Niin tämä on teknisluonteinen asia, mutta kuitenkin erittäin tärkeä asia, varmaan kaikkien ryhmien näkökulmasta katsottuna kun katsotaan sivuja neljä tai viisi, riippuen siitä, mm, mistä kielitoisinnosta on kyse, siellä viitataan Äh, valtuuskunnasta, joka lähetetään sovitteluun. Ja me olemme pitkään keskustelleet siitä, miten asia tulisi hoitaa, sillä parlamentissa on ollut nähtävissä sellainen suuntaus, että asia voitaisiin hoitaa kuten kaikki muutkin sovittelut. Vaikkakin budjettikomitea on tätä etupäässä ollut hoitamassa ja mehän oikeastaan olemme valmistelleet koko vuoden tätä sovittelua ja olemme ikään kuin harjoitelleet sitä, miten reagoimme ja argumentoimme. Me tiedämme, mitkä ovat ne pelisäännöt jokaista pilkkoa pistettä myöten. Ja haluaisin varmistaa, että kokoonpanon liittyvä muotoilu tarkoittaa edelleenkin sitä, että ryhmät päättävät, ketkä lähetetään sovitteluun ja puheenjohtajamme istuu pöydän päässä esittelijöiden kanssa ja vastaavat itse neuvotteluista. Kun katson tätä englanninkielistä toisintoa, niin se poikkeaa hieman siitä, mitä muissa teksteissä sanotaan. Täällä viittaan pieneen ryhmään, joka valmistelee päätöstä. Valmistelee siis päätösehdotusta sillä mielestäni on tärkeää muistaa, että kaikkien pitäisi olla paikalla kantamassa kortensa kekoon. Tiedän, että on ehdotettu pienennettyä kokoonpanoa puheenjohtaja, esittelijät ja ehkäpä vielä erityisesittelijät. Sillä tavalla yritämme asian hoitaa useimmissa tapauksissa. Usein näiden neuvotteluiden aikana joudutaan todellakin katsomaan ihan yksityiskohtia. Esimerkki mainitakoon niin Galileo-päätös ja silloin oli tärkeää, että paikalla oli henkilöitä, jotka tiesivät, mistä puhutaan. Eli meidän täytyy varmistaa, että kun kokoonpanosta päätetään, että ryhmään valitaan ne henkilöt, jotka toden totta voivat hoitaa asian kunnolla. Me voimme voittaa parlamentaarikkona, koska mä olin viisaampia kuin neuvoston väki. Näin minä ainakin asian tulkitsen ja tämä tulisi siis varmistaa, mutta se, että miten tämä tulkitaan, näin on toimittu siis vuosien ajan kokoonpanon osalta. Ja juuri tällaista avoimuutta me myöskin tarvitsemme. Kiitoksia. Kiitos, on. Äh, tämä on hyvin selvää. Jutta. Zu dem letzten, was angesagt hat, ähm, möchte... Niin, siihen mitä Anni juuri äsken totesi. Ei hirveästi siihen ole lisättävää, mutta ryhmissä ja työryhmässä olemme keskustelleet asiasta ja tiedän, että asia on kommentoitu monilla eri tavoin. Kysehän on eräällä tavalla tästä neuvotteluvaltuuskunnan mandaatista, riippumatta sen koosta, onko 27 paikalla vai vain kolme mutta yksityiskohtiin palataan varmaankin myöhemmin. Esittelijälle toteaisin, että prioriteetteihin liittyvä asiakirja on erinomainen. Hän itse tietää, niin kuin kaikki muutkin, jotka tuntevat minut, niin minä en usein kehuskele kollegoita, mutta nyt kyllä sanon, että tämä on oikein hyvä asiakirja. Ja minä voisin tämän ottaa vaikka omakseni. Ja olisi erittäin hyvä, jos me keskitymme todellakin vain ainoastaan prioriteetteihin, niin kuin otsakkeessakin sanotaan. Tiedän toki, että monet pitävät monia asioita erittäin tärkeänä vuoden 2011 budjettia silmällä pitäen. Ja onhan niitä tärkeitä asioita. Se on kiistaton asia. Ja niistä on keskusteltava myös sovittelun yhteydessä. Mutta se, pitääkö ne kirjata sitten kaikki tähän prioriteettiasiakirjaan, se onkin sitten toinen juttu. Eli ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, mitä me tarkoitamme täällä painopistealueella, otsakkeella, nuorisopolitiikkaa. Mikä ettei, mutta se menee vähän pidemmälle kuin mitä esittelijä on tässä kirjoittanut. Niin minä jo tässä vaatimalla vaadin, että keskitymme vain ainoastaan prioriteetteihin, mutta haluaisin tänne yhden kohdan, joka liittyy ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun rahoituksesta. Erityisesti ottaen huomioon, mitä EIBn edustaja täällä sanoi. Eli yhdessä kohdassa pitäisi mainita, että kyllä nyt on korkea aika aloittaa myöskin tämä työ. Eli ainakin vuonna 2011 työt on saatettava alu, alulle. Se ei ole vain ja ainoastaan vuoden 2011 prioriteetti, vaan tulevaisuuden yksi prioriteeteistamme. Jotain pitää saada aikaiseksi. Muutoin voin sanoa, että minulla on ihan sellaisia pikkuriikkisiä tarkistuksia, jotka lähetän sähköpostitse Kyse on vain tällaisista ikään kuin tarkentavista kysymyksistä, kommenteista. Kun viittaa täällä ulkosuhdehallintoon, niin tietenkin on selvää, että tarvitaan varoja, mutta myöskin hallintopuolelle varoja, jotta tiedämme, miten tämä ulkosuhdehallintoyksikkö sitten muotoutuu tulevaisuudessa. Kyse ei ole siitä, että me antaisimme heille operationaalisia varoja, Eli että ulkosuhdetyöstä vastaisivat jäsenvaltiot. Ainakin tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Mutta siihen palaamme tuonempana ja silloin tulen esittämään tämän tyyppisiä kommentteja. Mutta muuten voin sanoa, että tässä puhutaan vain prioriteeteista eikä mistään suuntaviivoista. Se on hienoa. Kiitoksia. Merci, merci Jutta. Kiitos Jutta. Jutta on tietysti oikeassa ottaessaan esiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan rahoituksen. En halunnut itse reagoida siihen, mitä Michel Camdesy sanoi, kun hän puhui kahdesta miljardista, jota hän ehdottaa EIPn käyttävän tälle, tähän politiikkaan. Hän lisäsi, että se olisi kuitenkin lisänä 3,7 tai 7,3 miljoonaan. Euh, Jota, siis se on lisänä tähän summaan. Mutta mehän kuitenkin päätämme tästä. Mutta on totta, että lähdettiin, lähdettiin hyvin sekavin tunteen. Me katsotaan sitten, mitä komissio ehdottaa. Tämä on tietysti erittäin tärkeää silloin, kun ajatellaan poliittisia valintoja ja vuoden 2011 talousarviota. Mitä Sidoniaan asiaan tulee, siis tässähän on kysymys naisten oikeuksien valiokunnasta. No, siis vain ainoastaan naiset ovat pyytäneet puheenvuoroa täällä. En tiedä, aikovatko he puhua. Jutan jälkeen Rova Balsani on seuraava. È molto condivisibile la scelta di Sidonia di cercare... Niin, kiitoksia. Kyllä, Sidonian päätös on ihan järkeen käypä. Jos haluamme nuorison asemaa korostaa budjetissa, niin silloin asia täytyy ilmaista tällä tavalla. Ja kyllähän täällä myöskin muita asioita voitaisiin ottaa esille, yrittäjyys, liikkuvuus, koulutus, jos siis tätä asiakirjaa haluttaisiin laajentaa. Eli kyllä meidän täytyy selkeästi ilmoittaa, miksi juuri tällä hetkellä parlamentti on päättänyt panostaa nuorisoa tukevia toimenpiteitä. Ja meidän täytyy tässä suhteessa ottaa huomioon kaksi seikkaa. Nuorison tukitoimenpiteethan luovat kaiken muun politiikan perustan, myöskin sosiaalipolitiikan perustan, sillä onhan nyt itsestään selvyys, ettei kukaan voi noin vain itsenäisesti lähteä toimimaan yhteisönsä piirissä yrittäjänä, mikäli ei ole tottunut heti nuoresta pitäen sellaiseen toimintaan. Sosiaalipolitiikkahan on pitkän tähtäimen politiikkaa ja siihen täytyy sitten sisällyttää myöskin nuorisoa koskeva politiikka-osio. Kysehän ei ole vain ainoastaan nuorison tukemisesta, sillä nuorisohan muodostaa eräänlaisen Euroopan rikkauden. Jos lähtökohdat ovat kunnossa, niin silloin kehitystäkin on odotettavissa. Ehkä voisimme puhua tämän vihreän talouden rinnalla myöskin nuorison harjoittama talous. Olisi todellakin järkevää toimia tältä pohjalta. Se luo pohjan myöskin muille prioriteeteille. Minä uskon, että nämä ovat ne kaksi osa-aluetta, jotka ovat keskeisellä sijalla juuri Lissabonin aikakauden alettua. Kiitoksia. Kiitos sitten Edgar Gardiazabal. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, como decía la ponente al final... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin kuin esittelijä alustuksessa lopuksi totesi, niin tämä on eräänlainen kokeilu. Kyllä, me katsomme, miten uusi budjettimenettely toimii Lissabonin sopimuksen aikakaudella. Ja nyt todellakin voimme kokeilla eri variantteja ja voidaan katsoa, olisikohan jotain parannettavissa. Ja tämä tarkoittaa, että meidän täytyy myöskin sopeuttaa omaa menettelyämme ensimmäisen käsittelyyn liittyen ja myöskin marraskuiseen sovitteluun liittyen. Minähän olen aika uusi jäsen, mutta olen kuullut sanottavan, että marraskuussa järjestetään sovittelut ja pöydällä on papereita täynnä mitä erinäisimpiä lukuja Eli meidän täytyy sopeuttaa työtämme tähän uuteen tilanteeseen. Meidän täytyy valmistautua neuvotteluihin neuvoston kanssa, jotta sovittelusta tulee aitoa sovittelua, jotta voidaan keskustella niistä asioista, joista emme ole samaa mieltä ja joista on kuitenkin päästävä yhteisymmärrykseen. Kuten sanoin, meidän täytyy parantaa valmistelevaa työtämme siis työtä ennen varsinaista sovittelua. Ja siihen liittyen on olemassa vaihtoehtoja tarjoa, tarjolla. Esimerkiksi alakohtaisille valiokunnille voisimme antaa suurempaa vastuuta, niin kuin täällä jo on todettukin. Voisimme pyytää, että valiokunnat aloittavat työskentelynsä aikaisemmassa vaiheessa, ja voisimme toimia tiiviimmässä yhteistyössä heidän kanssa, jotta ylipäätään tämä vuorovaikutteisuus olisi taattuna. Mutta meidän on aloitettava mikä, mitä pikimmiten, kunhan esitys on pöydällä huhti-toukokuun vaihteessa. Silloin on aloitettava yhteistyö neuvoston kanssa. Vain sillä tavalla päästään eteenpäin. Eli viestintää on kehitettävä, koordinointia on parannettava. Eli heti sitten, kun esitys on pöydällä. No herääkin kysymys, että miten voisimme toteuttaa tätä parannettua yhteistyötä. Kun katson aikataulua, niin heinäkuuta ei mainita laisinkaan, enkä tiedä, että eikö tätä koordinointia ole heinäkuussa tarkoituksena toteuttaa vai onko olemassa muita ratkaisumalleja. Kyse on siitä, että teemme tehokas, tehokasta ja vielä tehokkaampaa yhteistyötä neuvoston kanssa ja heti alkumetreiltä lähtien. Ja vielä yksi huomio. Kaipaa nimittäin seuraavanlaista mainintaa asiakirjassa. Eli miten koordinoimme työtämme tässä valiokunnassa. Mandaatti on myönnetty, mutta jokaisella meillä on omat ajatuksensa kolmikantaneuvotteluja silmällä pitäen, joten ehkäpä voisimme tätäkin koordinoida paremmin. Kiitos. Minun kömpelö huomautukseni on tässä yhtäkkiä saanut aikaan suuren miesten puheenvuoropyyntöjen määrän. Ja seuraavaksi puheenvuoro herra Godmanis. First thing I have to say to uh, Kiitoksia. Alkuun toteaisin, että tästä on kyllä varmaan hyötyä, koska me tiedämme, että kansallisilla hallituksilla on tällä hetkellä suuriakin ongelmia, joten minun mielestäni tämä olisi jotain uutta, jota parlamentilla olisi tarjottavana. Nyt herää kysymys vain siitä, että millä tavalla laitamme lihaa luitten ympärille tässä nuorisoprojektin tiimoilta. Ja kun katson sivua neljä, kohtaa kuusi, täällä puhutaan näistä budjettivaikutteista Mutta kun vertaan tätä muihin asiakirjoihin, niin kyllä siihen verrattuna tämä on hyvin optimistinen lähestymistapa. Tiedän, että käyttöaste on hyvin alhainen ja jäsenvaltioiden väliset erot ovat suuret ja meidän tulisi vaatia komissiota tekemään kaikkensa, jotte vältytään edellisten vuosien virheiltä, kun koheesiopolitiikalta meni noin neljä miljardia ja niitä rahoja mentiin sitten laittamaan elvytyssuunnitelmiin. Mehän tiedämme, mistä rahat ovat peräisin. Tämä ei ole kylläkään kovin positiivista toimintaa, mutta me tiedämme, mikä on koheesiorahaston kokonaisvolyymi. Kohta 29 liittyen toivoisin hiukan kriittisempää lähestymistapaa On tietenkin mm, kiva, jos voi vain korostaa näitä hyviä seikkoja, mutta joskus on vain katsottava totuuden peiliin. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos sitten kollegalle siinä, mitä Sidonia meille valmistelee. Niin siellä on sekä pippuria että etikkaa, jota herra Godmani siihen äsken toi. Sitten seuraava. Uh, thank you so much. Uh, first of all, I have a... Kiitoksia yllättävä huomio alkuun. Me tuemme nimittäin EPVn puolelta tätä esitystä. Selvähän se, mutta viimeisimpään huomioon, jonka kollega tuossa juuri äsken esitti, hän on kyllä ihan oikeassa sanoessaan, että Niin siis minähän vastaan regivaliokunnassa vuoden 2011 budjetista ja tulen ehkä laatimaan tähän nimenomaiseen kohtaan liittyen pari tarkistusta. Ajoitus ei tietenkään ole paras mahdollinen, mutta mitään sen kummempaa vaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Monitoring ryhmässä maaliskuun puolen välin jälkeen tulemme sitten viimeistelemään nämä suuntaviivat. Mutta kun nyt huomioidaan, mitä infoa meillä on tarjolla komission puolelta, ehkä sieltä on tulossa lisää ihan lähitulevaisuudessa ja voimme kuvitella, mikä nyt tilanne sattuu olemaan. Ja minä uskon, että voimme muotoilla selkeitä viestejä, juuri sellaisia kuten äsken kuulimme mainittavan. Mutta seuraava asia minua kyllä huolestuttaa. Kun katsotaan näitä maksupuolen analyysejä, niin kyllä tämä aika kauhistuttavalta näyttää. Maksusitoumusten saralta tilanne on huomattavan paljon parempi, mutta sitoumusten ja velvoitteiden välillä on kyllä huomattava ja se aiheuttaa ongelmia. Sitoumusten korkea käyttöaste ei tarkoita sitä, että rahat käytetään viimeistä senttiä myöten. Joten kyllä meidän tulisi keskittyä juuri maksuihin Kohesiopolitiikan keskeinen ajatus on se, että varat saadaan maihin ja siellä niitä käytetään. Kun puhumme sitoumuksista, niin sanomme, että näin rahoja tulisi käyttää. Sehän on vasta se alkuvaihe, mutta totuus on kuitenkin toisenlainen. Joten minä toivon, että tämä valiokunta esittäisi samantyyppisiä kommentteja. Erityisesti nyt, kun taistelemme kriisin kourissa. Minä uskon, että tällä tavoin Euroopan unioni voi ojentaa jäsenvaltiolle auttavan käden selviytyäkseen kriisistä. Näin toimimme viime vuonna ja niin sen pitäisi olla kuluvanakin vuonna. Ja tämä on myöskin viesti, jonka haluaisimme välittää nuorisolle. Eli toivoa on ja joku instituutio on valmis auttamaan heitä, kun tarvetta ilmenee. Ja nyt tarvetta kyllä on tälle tuelle olemassa. Kiitoksia. Portas. Kiitos, hyvä kollega. Sitten herra Portas. Obrigado, eh, serei breve. Eh, era para dizer que ah, a colega Sidónia que faça Kiitoksia. Niin minä haluaisin huomauttaa, että rouva Sidonia on tehnyt hyvää työtä ja täsmentänyt aivan oikein tätä tekstiensä. Ja minä olen näiden prioriteettien takana. Ja tämä siirtymä ja keskittyminen juuri tähän tutkimustyöhön on hyvin merkittävä ja myös tämä rajat ylittävä eh, eri ohjelmien käsittelytapa on juuri aivan oikea. Ja myös tämä nuorisopuoli on nyt aivan oikein käsitelty minun mielestäni. Samoin tutkimus- ja innovaatio on oikein tässä tekstissä käsitelty. Ja jos ajattelemme vaikka nuoria tutkijoita unionissa, niin tämä teksti tähtää siihen, että heidän elämäänsä voitaisiin, elämäntilannetta voitaisiin parantaa ja tuoda tätä aina laadukkaammaksi. Nykyisinhän tutkijat ovat joutuneet elämään Euroopassa hyvinkin huonoissa olosuhteissa monessa suhteessa. Ja näin olenkin siis samaa mieltä tämän ajatuksen kannalla luoda etusia kysymys juuri tästä asiasta tulevaan talousarvioon. Tämä nimittäin muuten aiheuttaa huomattavan poliittisen ongelman Euroopan unionin talousarviossa – jos me katsomme nyt prosenttilukuina tätä nuorisoon ohjattua rahoitusta, niin siihen on kyllä hyvinkin vähän ohjattu rahoitusta viime aikoina, jos sitä tarkastelemme ihan prosentuaalisesti verrattuna muihin lukuihin nähden. Ja sitten toiseksi sanoisin olevani samaa mieltä kuin tässä monet edellä minua edeltävät ne puhujat ilmastonmuutosasioista. Se on se, tämä on käsitelty hyvin tässä luosunnoksessa. Ja voin siis tätä tukea, mutta tekstin muotoilussa on joitakin pieniä epäkohtia vielä. Toisaalta tässä on sitten myös ongelmana tämä institutionalisoiminen, eli miten saadaan koko ilmastonmuutosprosessi konsolidoitua tähän meidän sisämarkkinoiden hallintaa projektiimme ja sitten miten se saadaan hinto, hintoihin, hintapolitiikkaan vielä linkitettyä. Eli emme saa unohtaa näitä kaikkia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan ja meidän täytyy tarkkailla kaikkia indikaattoreita täten. Ja näin sanottuani. Niin haluaisin myös miettiä seuraavaa kysymystä. Minkälaisia, minkälaisia lyhyen aikavälin vastauksia meillä on talouskriisiä, talouskriisiä varten nyt varattuna? Minkälaisia vähimmäis, vähimmäisvaatimuksia meillä on ja kun budjetti lukubudjetti budjetista ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon pelivaraa, eikä näissä budjettiluvuissa ole juurikaan joustavuutta. Ja kuitenkin tätä budjettia pitäisi sitten käydä läpi keskiaika, keski välillä 2015-2017 sen täytyisi varmasti sitten joustaa hivenen ja näin tietynlainen siirtymäajan budjetti ikään kuin nähdä tässä nyt luotavan. Tämän äh, sanottua, niin tietysti täytyy huomauttaa, että unionin kaikki yksittäiset äh, muut prioriteetit vaikuttavat toki siihen kokonaisuuteen, jota me tästä saamme aikaiseksi. Kiitos, hyvä kollega. Seuraavaksi Jöran Färmä. Kiitos puheenjohtaja. Voin esittää asian hyvin lyhyesti, koska kaikkein tärkein on jo sanottu Francesca ja Eider kolme asiaa, jotka, jotka koskevat menettelyä. Haluaisin korostaa sitä, mitä Anne Jensen sanoi. Eli on erittäin tärkeää, että emme yritä löytää minkäännäköistä kaavaa mitä tulee sovittelukomiteaan, se vain monimutkaisia asioita, eli jättäkää kaikki tämä poliittisille ryhmille. Se olisi mielestäni suositeltavaa. Se, mitä, mistä Eide puhui, haluaisin sanoa pari sanaa siitä. Se on erittäin tärkeä kausi budjettiin, e, alustavan budjetin esityksen ja kesätauon välinen aika. Mehän silloin sitten alamme omaa mandaattiamme suunnitella. Useimmat ihmiset Siis joskushan tätä on käytetty. Vaikka emme jää sovittelusta, niin mielestäni kuitenkin kaipaan keskustelua mandaatista, toimivaltuuksistamme. Onko kysymys siitä mandaatista, joka koskee trilogiaa vai sovittelua, joka on edessä? Siis demokraattisista syistä on erittäin tärkeää, että me käymme tätä mandaattikeskustelua ja mielestäni on tärkeää myös – ottaa mukaan muut valiokunnat tässä vaiheessa keskusteluun ja, ja yrittää samalla ennen kesää avata vuoropuhelu neuvoston kanssa. Minulla ei ole mitään täydellisiä ehdotuksia, mutta tämä menettelyn osa, siis ei ole tarkoitus, että jätämme kaiken kons- eh, sovittelun ryhmälle, koska emmehän voi jättää kaikkia tri- trilogiin sovitteluun ja esittelijöille, joten haluaisin tosiaan ehdottaa, että esittelijä ja valiokunnan puheenjohtaja todella miettisivät tarkkaan sitä, miten me hoidamme tämän menettelyn. Ehkä meillä pitäisi olla joku asiakirja, päätöslauselma tai mikä tahansa, siis joku sellainen, jossa todella keskustelemme mandaatista. Ei ole kysymys laajoista poliittisista priorisoinneista, vaan siitä, että tosiaan kiteytämme tämän budjettimandaatiksi. Samalla meidän on keskusteltava myös siitä, millä tavalla pitäisi täysistuntokeskustelu organisoida. Siis kesän sovittelut eivät pelkästään ole olleet täysin hyödyttömiä, vaan myös täysistuntokeskustelu on ollut sitä. Jollain tavalla meidän pitäisi tehdä siitäkin mielenkiintoisempi. Yritimme vuoden, vuoden 2000 alussa silloin, kun olin budjettiesittelijä. Me kutsuimme sinne koko jokon esittelijöitä ja sanoimme, että me keskustelisimme ensin rakennerahastoista ja sitten pääotsakkeesta neljä ja niin edelleen. Siis meillä oli muutamia, kolme neljä komission jäsentä mukana. Siis meidän pitäisi miettiä myös siitä, miten saisimme täysistuntokeskustelusta jotain hyödyllistä, eikä sellaista pitkäveteistä kuin viime kerralla. Kiitos Jöran. Jöran on täysin oikeassa. Me tarvitsemme tietysti mandaatin, neuvottelumandaatin, mitä esimerkiksi neuvostoon tulee ja kansainväliseen kauppaan, niin ja suhteessa komissioon siis on tärkeää, että meillä on budjettivaliokunnalta poliittinen kanta, joka on hyväksytty sitten täysistunnossa ja se olisi sitten neuvottelumandaatti, joka annettaisiin parlamentin valtuuskunnalle joka sitten saa neuvotella sovittelussa. On selvää, että tässä on kysymys ainoastaan yhdestä ainoasta käsittelystä. Meillä ei heinäkuussa ole normaali sovittelua, vaan ennen heinä, kesäkuun trilogia, niin meillä täytyy olla jonkunnäköinen neuvottelukanta ja on katsottava, miten me tämän organisoimme, jotta tosiaan voisimme olla valmiita ajoissa. Sidonia ehkä joitakin hyvin lyhyitä loppukommentteja sitten seuraavaan kohtaan. No minäpä yritän vastata lyhyesti näihin kommentteihin. Tietenkään en voi kaikkia kaikkiin kommentteihin vastata, jos ai- aikaa ei ole tämän enempää käytettävissä asia, jonka parikin kollega otti esille, eli ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Sehän löytyy kohdasta 33. Mikäli ymmärsin oikein, niin kyse on siitä, että pitäisikö tätä vielä korostaa enemmän. Mutta kuitenkin asia mainitaan kohdassa 33. Eli ilmastonmuutoksen vastainen taistelu löytyy asiakirjasta tärkeänä seikkana. Sitten työasiakirjaan liittyen. Työasiakirja luo pohjan jatkokeskusteluille ja täällä käymme keskusteluiden pohjalta aion luoda luonnoksen koskien näitä prioriteetteja, jotta niistäkin voidaan keskustella erilaisena esittelijän tarkistuksena. mutta kollega Jensen ei nyt ole paikalla, mutta hän, kuten muutkin, viittasivat tähän sovittelukomitean kokoonpanoon. Olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme avointa lähestymistapaa. Erityisesti asiantuntijaväkeä tarvitaan sovittelun mukaan. Ei tämä jää tästä asiakirjasta puuttumaan, mutta jotkut sanoivat, että tämä on ennenaikaista. Eli että otettaisiin siinä työasiakirjassa tämä kokoonpanoasia esille, mutta tämä nyt on avoinna oleva kysymys. Ilmastonmuutoskysymys tuli jo mainittua. Sitten äidiksen kommentit. Tarkoituksena on vielä vahvistaa muutosehdotuksia ennen kuin mennään sovitteluun. Olen tietoinen tästä asiasta. En tiedä vielä, miten tämä asia hoidetaan, koska meillä on yksi käsittely ja miten sitten nämä näin monet tarkistukset voidaan sitten huomioida tässä käsittelyssä. Se on melkoinen haaste ja tarvitsisin kyllä muistakin ryhmistä tietoa siitä, että miten me selviydymme tästä tilanteesta. Toisin kuin mitä täällä on sanottu, niin minä uskon, että neuvottelut ja niihin liittyvät valmistelut heinäkuussa tarjoavat mahdollisuuden tälle tiivistetylle yhteistyölle budjettiluonnoksen tiimoilta. Silloin on töitä siis tarjolla ihan riittämiin. Sitten Toinenkin asia, joka tuli mainittua, ja se liittyy tähän strategiseen aspektiin, josta on aina keskusteltu budjettiin liittyen. Olen tietoinen tästä seikasta. Rakennepolitiikat ja YMP eivät ole mitään uusia asioita minulle. Kyllä minä tiedän, että niillä on suuri merkitys kokonaisbudjettiin liittyen ja olen tietoinen siitä, minkälaisia haasteita näihin liittyy. Ja voipa olla, että perinteisimmät työvälineet tulevat uudelleenkin käyttöön ja komissiota painostetaan toimimaan perinteisen tyylin, joten no, tarkoituksena ei ole missään nimessä lähteä muuttamaan sitä, millä tavalla politiikkaa pannaan täytäntöön, vaan kyse on enemmänkin siitä, että budjetissa keskitytään muihin osa-alueisiin, huomioiden kuitenkin tämä järkevä täytäntöönpano sovitun mukaisesti. Eli kyse ei ole joko tai lähestymistä vasta. Ja sitten miten aion konkretisoida näitä poliittisluonteisia prioriteetteja. Tulen laatimaan työohjelman koskien nuorisopolitiikan saralla käytettävissä olevista välineistä kevään alkupuolella tämä asiakirja tulee olemaan käytettävissä, mutta haluan vielä katsoa, mitä paraikaa EU-budjetista rahoitetaan nuorisotoimintaan liittyen, myöskin nuorisoon liittyvät ohjelmat sekä pilottihankkeet tulen katsomaan läpi. Niin kuin kollega Portas, niin hän viittasi erittäin tärkeisiin kysymyksiin. Nämä ovat minulle tärkeitä asioita, sillä aikanaan työskentelin tutkimuspuolella ja siksipä panostan myöskin tutkijoiden liikkuvuuteen, nuorten tutkijoiden toimintaan ja viidennen vapauden varmistamiseen, eli tiedon liikkuvuuteen. Minun mielestäni nämä asiat liittyvät läheisesti toisensa, joten niitä ei voida nähdä erillisinä osioina. Olen siis kirjannut kaiken ylös, mitä täällä on sanottu. Kiitokset näistä kommenteista. Monet kommentit varmaankin lisätään tähän tekstiin, joko teidän tarkistuksina tai sitten minun kompromissitarkistuksina. Ja jotkut asiat huomioidaan tulevissa työasiakirjoissa, varsinkin siinä, jossa paneudutaan nuorisopolitiikan käytettävissä oleviin välineisiin, jotka ovat jo avustaneet minua, niin, niin kiitokset heille ja toivottavasti tahti jatkuu samana. Kiitokset. Merci beaucoup. Euh... Kiitos Sidonia. Siis tämä suuri konsensus, joka näköjään kehittyy täällä, se, että annetaan nuorison nuorisotoiminnalle ennen kaikkea suuri prioriteetti, siis ennen kaikkea kun puhumme EIPn näkyvyydestä, niin se on yksi tekijä, joka on aivan tärkeä. On helppoa tietysti käyttää enemmän nuoriin, mutta on äärimmäisen vaikeaa vastaanottaville nuorille viestittää, että tämä tulee Euroopasta, eli Euroopan parlamentista. Ja tässä on kysymys. En sano tätä siksi, että haluaisin jollain tavalla – yrittää estää teitä tai ehkäistä teitä, vaan haluaisin samalla muistuttaa teitä siitä, että jos Sidonia on valmistellut herra Surjanin kanssa tämän työasiakirjan, jossa on kysymys niistä ongelmista, jotka liittyvät menettelyyn. Siis puheenjohtajakokoushan on kehottanut meitä tekemään tämän ja parlamentin puhemies kirjoitti jo pari viikkoa sitten ja pyysi budjettivaliokunnalta ja, ja siteraan englanniksi luovuttamaan sen jälkeen, kun puhe, valiokuntien puheenjohtajakokous asia on käsitetty, niin se toimitettaisiin edelleen puhemieskonferenssille meidän ajatuksemme siitä, millä tavalla uusi vuotuinen budjettimenettely ja erilaiset organisatoriset päätökset sisäisellä ja toimielinten välisellä tasolla koskien uutta aikataulua ja vuotuisen syklin loppuvaiheen valmistelussa. Siis olisi paras, että me esittäisimme ehdotuksemme siinä mietinnössä, jonka Sidonia valmistelee. Ja haluaisin muistuttaa teitä aikataulusta. Meillä on tarkistusten jättämisen määräaika 5. 25 helmikuuta kello 18, 4. maaliskuuta eli ensi viikolla hyväksymme mietinnön ja maaliskuun kakkostäysistunnossa tämä hyväksytään täysistunnossa. Tämä on tärkeä aikataulu, koska olemme saaneet kuulla, että yhtäältä komissio on ottanut esityslistalleen tämän asian kokoukseensa 11. maaliskuuta, eli se voisi saada sitten lisää inspiraatiota siitä äänestyksestä, jonka me pidämme 4. maaliskuuta. Haluaisin kiittää teitä, haluaisin kiittää Sidoniaa ja haluaisin ehdottaa, kuten sanottu, että siirrymme seuraavaksi kohtaan 18 esityslistallamme, joka on tärkeä asia, jota voidaan kuitenkin käsitellä. Ja, danke. Ähm, der ist zwar wichtig. Kiitoksia. Schnell erledigt. Es geht um die... Niin tärkeä, mutta kuitenkin nopeasti käsiteltävissä oleva asia. Eli tämä valvontaviranomainen. Me olemme sitä vaatineet jo pidemmän aikaa. Galileon ja muihinkin liittyen. Mehän tiedämme, että tilanne on muuttunut aivan täysin. Ja komissio nyt vastaa ohjelman täytäntöönpanosta lähes kokonaisuudessaan. Ja valvontaviranomaisilla ei ole oikeastaan enää työn pohjaa olema laisinkaan. Tilanne on siis muuttunut, komissio on ehdottanut muutoksia ja nyt ei puhutakaan enää viranomaisesta ja sehän olisi tietenkin liioiteltu, eihän tämä mikään viranomaista ole. Tämä on sitten virasto jatkossa. Se on hyvä päätös ja osoittaa, että tämä virasto on pienempi toimija ja se vastaa turvallisuuspuolen akkreditoinnista ja se on mielestäni ihan paikallaan oleva muutos. Mitä itse olen tehnyt asiaan liittyen, niin olen laatinut tarkistuksia. Yhden, joka liittyy tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaan. Tässä tarkistuksessa viittaamme ainoastaan siihen, että nyt on tarpeen artikla 47 nojalla toimijoiden välisestä sopimuksesta keskustella myöskin toisen budjettiviranomaisen kanssa tämän viraston rahoituksesta. Sitten on olemassa tarkistuksia, yksi kappale, artikla 47 liittyen ja siihen liittyen, miten virastoa tultaisiin rahoittamaan. Kaikki tämä pitää jollakin tavalla ympätä meidän budjettiin. Ne ovat tarkistuksia, jotka ovat teille tuttuakin tutumpia. Tällaisia me esitämme aina, kun uusia virastoja ollaan perustamassa tai vanhoja muuttamassa. Kaksi uutta aspektia täältä kylläkin löytyy, nimittäin yhtäältä se, joka liittyy toimikauden pituuteen, pääjohtajan toimikauden pituuteen, eihän tämäkään mikään uusi asia ole. Olemme valitelleet sitä, että komissio on vain todennut, että politiikkaa virastoja kohtaan on muuttanut, muuttunut ja toimikausi lyhenee viidestä vuodesta neljään vuoteen. Mehän aikanaan perustimme toimielinten välisen työryhmän, parlamentin edustajat on määritelty jo tällekin uudelle kaudelle. Viime viikolla Barroso vieraillessaan eri virastoissa ilmoitti, että hän tulee hyvin nopeasti myöskin päättämään, ketkä komission puolelta vastaavat tästä virastotyöstä. Ja neuvoston puheenjohtajavaltio sitten jossain vaiheessa asiasta päättää. Sitten pääsemme keskustelemaan myöskin pääjohtajien toimikausien pituuksista. Mutta kaikkien virastojen osalta on tehtävä vastaavanlaisia muutoksia. Minä siis tulen esittämään tarkistuksenani, että tämän, kuten muidenkin virastojen osalta, pääjohtajan toimikauden pituus on viisi vuotta. Ja viimeinen tarkistus on minulle erittäin tärkeä koska teidän avullanne yritän vain todeta, että virasto jää Brysseliin. Sillä virastohan on aloittanut työnsä ja juuri Brysselissä. Ja olisihan se järkevää, että se jatkaisi täällä. Eli jäisi sinne, missä se nytkin toimii. Silloin budjetista ei jouduta repimään niin paljon rahaa. Ja työt ovat jo lähteneet käyntiin täällä Brysselissä. Ja vaikka kyse on uudesta virastosta, niin silti me vaadimme, että se sijoittautuu Brysseliin ja sillä selvä. Merci beaucoup, Jutta, de cette Kiitos Jutta tästä esityksestä. Siis tässä itse asiassa on kysymys siitä, että annamme lausunnon Galileon hallintojärjestelmästä – Uusille jäsenille haluan muistuttaa, että Euroopan parlamentti ja edellinen budjettivaliokunta löysivät keinon ratkaisuksi sellaisesta aiheesta, joka hyvin pitkälti ja, jakoi jäsenvaltiot, eli tässä on Galileon rahoituksesta kysymys. Ja ehdotimme, että kaikki se, mitä vuoden 2007 budjetista FEOGasta on voitu saada, siis eh, maatalousbudjetista koko Galileo-ohjelman rahoittamiseksi sellaisena kuin se on se tuo, sellais, sillä tasolla, jollo, jollaisena se tuolloin nähtiin. Emme ole vielä päässeet näin pitkälle, vaan kysymys on vielä siitä, että tämä hallinto on organisoitava uudelleen, joten ITRE-valiokuntahan on tässä toimivaltainen valiokunta tarkistusten jättämisen määräaikaan 26 helmikuuta kello 12 päivällä ja me äänestämme ensi viikolla tästä myös eli 4. maaliskuuta, ITRE 17. maaliskuuta ja huhtikuun ensimmäisellä istuntoviikolla äänestämme täysistunnossa. Ja ehdotan sitten, että me menemme seuraavaan aiheeseen. Siis, jotta voisimme varmistaa sen, että oikeaan aikaan äänestämme sellaisista kohdista, jotka ovat tärkeitä ja joista jo olemme kuulleet esityksen ja joista olemme edellisessä kokouksessa käyneet keskustelun ja joista voimme äänestää suoraan. Meillä on kolme kohtaa, jotka jotka koskevat rahojen siirtoa, globalisaatiorahastoa, äh, Raimer Böge ei valitettavasti voi olla läsnä, mutta hän on esittänyt meille jo ehdotuksensa edellisessä kokouksessa, joten voimme heti miten äänestää. On tarkistuksia. Il y a des amendements. Alors on va d'abord prendre Ensiksi me otamme kohdan 14, jossa on näiden rahojen siirrosta kysymys Liettualle. Euh, je voudrais être sûr que les amendements ont bien été Tarkistukset on jaettu teille. Siis tässä on kysymys tarkistuksesta 12. Ei, ei, anteeksi. Me aloitamme numerosta 14, kohdasta 14, ja siitä ei ole tarkistuksia. Joten kohta 14, jossa on kysymys Liettuasta, ja siitä ei ole tarkistuksia. Ja esittelijä puoltaa hänen puolestaan. Esitän hänen kantaansa äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Menemme seuraavaksi kohtaan 12. Ja tässä on saman rahaston siirrosta kysymys saksalaisten työntekijöiden eduksi, jotka on erotettu autoteollisuuden uudelleen organisaation yhteydessä. Tässä on herra Alvaron tarkistus. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin harmita ensimmäinen asia on jo hoidettu, sillä tämä suullinen tarkistus koskettaa kaikkia Bögen asioita. Eli täällä viitataan joka kohdassa, kohdassa kolme, it that the European Union should use all its means ja niin poispäin. Jokaisessa kohdassa tämä asia mainitaan. Eli korostaa, että EFG voisi olla keskeinen rooli. Keskeinen muutos tarkoittaa sitä, että pulpisten jälkeen korostetaisiin, että korostaa sitä roolia, joka EGFllä voisi olla. Eli tässä hiukan rajata tätä tämänhetkistä kantaa. Pardon. Uh, oui, Uh, pardon mon cher collègue. Donc... Anteeksi, hyvä kollega. Tämä tarkistus koskee myös Liettuaa Joten äänestämme siis tavallaan taannehtivasti tästä tarkistuksesta, joka koskee itse asiassa kolmea ehdotusta. Olen tehnyt tässä yhden virheen, kun puhuin Liettuasta ja sanoin, että ei ole tarkistuksia. Kuitenkin on tarkistus, mutta sitä siis sovelletaan kolmeen eri ehdotukseen. Böge ei tässä puolla tätä, mutta Salvador haluaa käyttää puheenvuoron. Hän vastustaa. Me tervehdimme häntä, hän on tullut myöhässä. Hyvin harvinaisen, siis Ranskassa hyvin harvinaisen ilmiön lakon vuoksi. Ja kun Ranskassa on lakko, ne lentokoneet, jotka tulevat Espanjasta ja laskeutuvat Brysseliin, niin ne käännytetään suotuisempiin taivaisiin. Ja tämä lakko kirkko on siis tätä yhteistä ilmatilaa vastaan, koska on olemassa koko jouk- tietty joukko ranskalaisia työntekijöitä, jotka toivovat, että rajat, jotka poistettiin vuonna 1993, siis nämä maarajat, niin niiden toivotaan olevan yhä voimassa pilvissä. Mutta Salvador on kuitenkin esittänyt ryhmänsä mielipiteen. Se esittelijä vastustaa tätä. Ketkä ovat herra Alvaron tarkistuksen puolesta, ja siis sitä sovelletaan kolmeen ehdotukseen, eli äänet puolesta. Eli lasketaan äänet vastaan. Ja siis enemmistön puolesta. Joten onnittelemme herra Alvaroa liian myöhäistä. Barbara tulee ja hän äänestää Alvaroa vastaan. En tiedä, mitä teidän välillänne on, mutta Alvaro on joka tapauksessa voittanut, eli se on hyväksytty. Ja tätä sovelletaan kolmeen ehdotukseen. Kun olen nyt sanonut tämän, niin mitä tulee kohtaan 12, eli Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Saksa, eh, äänet puolesta. Siis tietysti puoletaan tätä, niin ainakin lähden siitä. Ja vasta-äänet ei kukaan tyhjää. Helga, yksi tyhjä ääni. Seuraavaksi meillä on kohta 13. Tässä on kysymys pakastimista. Siis mistähän maasta tässä on kysymys? Liettuasta samoin toinen aihe. Joten käsittääkseni siellä ei paljon tarvita näitä pakastimia, ketkä ovat tämän toiminnan puolesta, mitä työntekijöihin tulee siis, jotka talvella tekevät pakastimia äänet vastaan Liettuassa siis. Ja ei yhtään tyhjää ääntä, hyväksytty yksimielisesti kolmen kolmella tarkistuksella, jotka ovat herra Alvarolta. Tämän jälkeen voimme sitten äänestää siirroista ja käännyn Laslo Surjanin puoleen. Eli esityslistalla tämä on kohta numero 16. joten äänestämme tässä yhtenä ryhmänä kolmesta siirrosta, jossa on kysymys kolmesta eri toiminnasta. Ja me olemme periaatteessa saman puolesta. Ketkä ovat tämän puolesta? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Sidonia on puolesta vastaan ja äänestää tyhjää samalla. Joten hyväksytty. Ja tässä haluan onnitella esittelijää ja kiittää myös valiokuntaa. Meillä on vielä kaksi muutakin äänestystä. Yksi, joka koskee mietintöä, joka on Jean-Luc Dehannen välillisten rahoituspalvelujen kohdentaminen bruttokansantulon määrittämiseksi. Tässä on kysymys sellaisesta aiheesta, joka olisi vielä äskettäin voinut olla erittäin tekninen ja ne vaikeudet, joita eurovyöhykkeellä jotkut ovat kokeneet, on osoittanut, että ei tämä olekaan pelkästään tekninen asia. Niin, me olemme käyneet keskustelua tästä euh, Nous avons eu niin me olemme käyneet keskustelua tästä viime kokouksessa ja tähän nyt on tehty kaksi tarkistusta, jotka pikemminkin vain muokkaavat tekstiä vastaamaan neuvoston päätelmiä, joten toivon, että voi sitten näiden kahden tarkistuksen puolesta äänestää. Je Jean-Luc. Euh, Kiitos Jean-Luc. Pyydän, että katsotte toinen toisianne. Siis mitä tulee teidän maittenne, siihen mitä maanne maksavat yhteisön budjettiin, siis Ranskassahan tätä 170 miljoonaa maksaa, Ranska maksaa vähemmän yhteisön budjettiin. Siinä on siis, siis suhteessa 18 miljardin. Ketkä kantavat tätä Jean-Luc Deannin ehdotusta? siis kaksi tarkistusta on anteeksi anteeksi. Eli äänestetään niistä peräkkäin. Ensimmäinen tarkistus, jossa on kysymys siitä, että ilkeästi, ilkeämielisesti poistetaan artikla 2. Esittelijä ehdottaa, kuka on tämän ilkeän ehdotuksen puolesta. Kiitos vastaan. Ei kukaan tyhjää, ei kukaan, joten hyväksytty. Sitten tarkistus numero kaksi, jonka tavoitteena on erittää. Siis kieltää tämä taannettiva luonne. Siis tässä on kysymys, no, siis ketkä ovat tämän tarkistuksen puolesta. Kiitän teitä ja vastaan ei kukaan tyhjää, ei kukaan, joten se on hyväksytty yksimielisesti ja ketkä sitten äänestävät lopullisen mietinnön puolesta. Nalik Dianin mietinnön puolesta vastaan. Tyhjää, ei kukaan, joten näin ollen se on yksimielisesti hyväksytty. Nyt sitten on jäljellä vielä Laslon ja herra Mankan siirrot vuodelta, kaksi, vuodelle 2010 siirtoesitykset. Tässä on kolme. Joulukuu DEC 01, tarkoittaako se joulukuuta tai sitten pettymystä, deception, decision päätöstä vai mitä se sitten tarkoittaa. DEC 01, siis päätös 01. Eli maito. On kysymys siitä maitorahaston käytöstä. Laszlo. I think, uh, it, azt gondolom, hogy teljesen lehetetlenné tennénk magunkat, ha nem támogatnánk. Kiitoksia. Kyllähän meidän täytyy tukea tätä siirtoa, sillä komissiohan panee täytäntöön sitä, minkä puolesta me olemme taistelleet, joten meidän tulisi siis tukea maitorahastoa 300 miljoonalla. Kyllä meidän pitäisi siis tämä hyväksyä. Ennäpä se siis on tarkoitus tämän reservin vapauttamisesta siitä hetkestä, jolloin komissio on ehdottanut, että 186 artiklaa laajennettaisiin maitosektorille, kuten olemme toivoneet, kuka on tämän puolesta, jota esittelijämme ehdottaa. Kiitos ja vastaan kaksi vastaääntä, ketkä äänestävät tyhjää, yksi ainut, joten se on hyväksytty. Näin ollen menemme sitten päätökseen 07, DEC 07. Siinä on kysymys hallintokuluista. Esittelijä, olkaa hyvä. At this point I don't think that we can just simply vote Uh, I have some... Niin, minulla olisi muutama kysymys. Toivottavasti komissio kykenee vastaamaan kysymyksiini. Ensinnäkin seuraavaa. Helmikuu on kohta vaihtumassa maaliskuuksi ja kun katson niitä syitä, miksi näin tulisi toimia, niin tämähän oli jo tiedossa jo vuoden 2010 budjettia laadittaessa. Joten en nyt oikein ymmärrä, miksi nämä ehdotukset eivät kuulu joulukuiseen budjettiin. Islanti mainittiin, mielestäni kyllä tässä tarvitaan vielä muutamia lisäyksiä ja ne voisivat ehkä olla määräaikaisia, sillä laajentuminen on prosessi, jolla on oma alkuajan kohtansa, mutta se, että milloin se on ja miksi tässä tällaista siirtoa käytetään siirtoa, joka on kolmiosainen. Toinen liittyy Islannin tilanteeseen, kolmas taas liittyy työllisyyteen ja jäädytettyihin työpaikkoihin. Ja nyt en oikein ymmärrä, miksi määräaikaisia työsuhteita käytetään näiden jäädytettyjen virkojen täyttämiseksi. Minä en oikein nyt ymmärrä kyllä tätä asiaa. Ja mitä tähän ylipäätään tulee, niin mehän äänestimme budjettikohdan puolesta, joka, jonka tulisi toimia eräänlaisena varantona, jota voitaisiin käyttää yllättävien ongelmien hoitamiseksi kuluvan budjettivuoden aikana. Ja Ehkä silloin tarvitaan lisätyövoimaa käyttöömme. Mehän aina olemme vaatimassa joustavuutta ja me olemme myöskin äänestäneet, että näitä varoja voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, niin en minä tätä periaatteellisella tasolla vastusta, mutta kyllä minä haluaisin kuulla enemmän tästä. Kyllähän tämä oli kaikkea muuta kuin uusi asia. Ehkäpä tässä nyt yritetään vain huomioida uuden komission tulo. Ja vanha komissiohan ei halunnut tehdä päätöstä asiasta, joka pannaan täytäntöön uuden komission kauden aikana. Se voisi olla yksi selitys, mutta en tiedä pitääkö se paikkansa, joten voisikohan komissio valaista asiaa. Kiitoksia. Ja kunhan saan vastauksen, niin, niin sitten kerron, mikä on esittelijän ehdotus. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Pääjohtaja on täällä. Voisiko hän ehkä valottaa ää, äh, esittelijän aivoja? Oui, merci, président. Je vais faire... Kiitos puheenjohtaja. Niin minä yritän nyt parhaani selostaakseni tätä Laslo Surjanin kysymystä. No, itse asiassa kyse ei ole mistään lisäbudjetista tässä vaiheessa, eli emme me muuta näitä lopullisia globaalislukuja. Toiseksi huomauttaisin, että tämä Islannin kysymys vaatii tiettyä aikataulumuistutusta. Meidän budjetti arviossamme 2010 vuodelle näitä lukuja oli esitelty ja sitten tuo hyväksyttiin komissiossa huhtikuussa 2009 ja silloin näytti tuo liittymisprosessi Euroopan unioniin suorastaan suhteellisen olemattomalta, eli se ei ollut vielä esityslistalla ollenkaan. Ja sitten vasta neuvosto on antanut myöntymyksensä 27. heinäkuuta mennessä. Ja tältä pohjalta komissio on luonut erityisyksikön viime syyskuussa nimenomaan juuri valmistellakseen tätä työtä lausunnon laatimiseksi. Tämä tarkoitti tietysti sitä, että meidän virkamiehiämme otettiin moni, muista yksiköistä käyttöön tekemään suoraa työtä Islannitti-asian tiimoilta. Ja meidän ehdotuksemme oli se, että me muokkaisimme nyt tätä voidaksemme korvata näille yksiköille nuo työ, paikat, nuo henkilövoimat, joita otettiin sitten Islannin yksikköön, jotta työ Islannin osalta voitiin saattaa toi, to, täytäntöön ja sitten myös muu työ. Eli tässä tästä hallinnollisesta puolesta. Ja sitten tämä toinen Susanin esille ottama asia koskettelee tämän D luokan muokkaamista. Se siis katoaa ja ne muutetaan sopimussuhteisiksi työntekijöiksi. Ja tämä kohta tarkoittaa nimenomaan 14 sopimussuhteisen henkilön työihin ottamista korvaamaan nämä D eh, kategorian henkilöt ja näitä paikkoja on, nämä paikat sitten jäädytetään siihen asti, on jäädytettynä ollut siinä siihen asti, kunnes ne on vapautettu. Ja näin tässä sitten on ajateltu nimenomaan korvata tämä täytäntöönpanolla ja näin otetaan nämä uudet henkilöt töihin työsopimuksiin määräaikaisiin työsopimuksiin. Ja tämä juuri vastaa tuota ulkoistamispolitiikkaa, jota komissiossa nyt on harjoitettu 2004 vuoden henkilöstösääntöjen muutoksen jälkeen, koska näin pystytään sitten joustavammin ja halvemmalla saamaan väkeä töihin ulkopuolelta. No niin, tässä puheenjohtaja Surjanille ohjaamani selitykset tässä vaiheessa. Toivottavasti selitykseni nyt valaisivat hivenen tätä asiaa ja pääsette sitten eteenpäin asian hyväksymisessä. Varmasti omassa viisaudessanne asiasta päätätte. Monsieur rapporteur, Kiitos pääjohtajalle. Äh, herra esittelijä, onhan vakuuttikoon teidät. It's brilliant now, so I propose a vote for... Joo, kyllä. Tämän puolesta tulisi nyt äänestää. This... Uh, hyvä, ketkä puoltavat tätä siirtoesitystä esittelijän tuella. Ja sitten vasta äänet. Tyhjää. Yksi. Kiitän teitä, joten siirto on näin ollen hyväksytty. Ja viimeinen siirto, joka on tullut eilen aika myöhään, DEC 08, kuitenkin tärkeä. Tässä on Haitista kysymys, esittelijä, olkaa hyvä. Uh, again, uh, we several times. Niin, tämänkin suhteen olemme useampaan otteeseen todenneet, että hätätapauksessa me toimimme hyvin verkkaisesti, joten olen tyytyväinen, että nyt voin puoltaa tätä määrärahasiirtoa. Kiitos. Kuka nopeasti nostaa kätensä auttaakseen haitia? Kiitos. Ja vastaan. Kiitos tyhjää. Ei tyhjää, joten näin ollen nopeusennätys on voitettu. Euroopan unionihan on kärsinyt näkymättömyysongelmasta tämän strategian aikana, joten olen merittänyt sitten hieman korvata tätä. Lasso Susanille kiitokset ja meillä on vielä sitten, mitä muihin toimielimiin tulee, joitakin siirtoja. Herra Manka aikoo esitellä meille nämä. Yksi, joka koskee tuomioistuinta. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kun Lissabonin sopimus A astui voimaan, niin tilanne muuttui ja nyt tarvitaan toisenlaista lähestymistapaa ja määrärahojen siirtoa minä olisin valmis kyllä tukemaan, koska kyse ei ole mistään suuresta summasta. Kiitos, kuka puoltaa tätä. Esittelijän ehdottamaa siirtoa, kiitos. Äänet vastaan. Tyhjää. Ja näin on päätetty. Hyvä. Joten näin ollen olemme hoitaneet äänestykset ja voimme sitten palata jälleen esityslistan keskusteluun, jotka koskevat talousarviot suuntaviivoja. Pääsihteeri on tulossa tänne. Odotamme pari minuuttia ja näin ollen voimmekin antaa tällä välillä herra Gormanisille puheenvuoron. Hän on pyytänyt joitakin minuutteja aikaa tehdäkseen, esittääkseen meille suoraan Hollywoodista pienen elokuvaesityksen sellaisesta aiheesta, joka on erittäin arkaluontoinen ja joka koskee Euroopan sosiaali- ja aluerahastojen käyttöä. Olkaapa hyvä, herra Godmanis. Thank you very much. I would really... Kiitoksia. For that reason, perhaps... Niin, ehkä en osaa tätä asiaa selittää kunnolla, mutta nyt huomaan, että ei tästä saa kukaan tolkkua. Mutta kun katsotaan näitä taulukoita, niin tässä on ensimmäisen sukupolven rakennerahastot ja myöskin kohesiorahastot sekä rakennerahastot tästä löytyvät. Se, että miksi tätä ei ole tulostettu teidän käyttöön, niin nämä luvut täytyy tsekata vielä. Nämä välitetään sekä puheenjohtajallemme että DG Regin puheenjohtaja Arnerille. Mutta näitä, mitä täydellistä luetteloa ei vielä ole, olemassa, mutta tilanne ei ole siis kovinkaan optimistinen. Mutta haluaisin ottaa esille vain nämä keskeisimmät luvut. Mitä tulee maksuihin, jotka maksetaan jäsenvaltioille, en puhu yhteisrahoitusmaksusta, vaan maksumäärärahoista vuosina 2007-2013. Jos katsotaan näitä kaikkia lukuja, niin kyse on vain 8,6 prosentista. Ja nyt on neljäs vuosi käynnistynyt, ja jos käytetään N plus 2, niin minä en usko, että me pääsemme näihin tavoitteisiin. Ja ongelmallisin asia on se, että vuodet 2002 2000-2006 osalta sosiaalirahaston osalta ei päästy tavoitteisiin 1,5 miljardin eikä aluerahaston suhteen 2,5 miljardin osalta, eli 4 miljardia hukattiin, ne menivät elvytysohjelmaan, maitorahastoon ja niin poispäin. Eli mitään muita rahalähteitä ei budjetista löytynyt. No entäs muuta? 8,6 prosenttia siis keskimäärin ja yli 60 prosenttia on alle tämän ja, ja pahin tilanne on 3,3 prosenttia ja paras aste on 17,2. Ja kun katsotaan näitä kaikkia rahastoja, niin jäsenvaltiot, jotka saavat per capita eniten rakennerahaston varoja, unionin kassasta. Myöskin heidän osalta tämä käyttöaste on parempi. Eli näiden valtioiden osalta tällä on suurikin merkitys. Esimerkkinä mainittakoon maita, joilla on jopa 300 prosenttia keskimääräisestä per capita tuosta käytössä. No en nyt sano suoraan mistä valtiosta on kyse, mutta sanotaan kuitenkin sen verran, että maat, joissa tämä osuus on hyvin pieni keskivertolukuun verrattuna, niin niistä ei sitten sen kummemmin täällä huolehdita ja se on huono asia. Ja tämä ei liity millään tavalla budjettivajeeseen tai muihin asioihin, ne ovat ihan eri juttu. Funds. Social fund Sosiaalirahaston puolelta nämä asteet ovat korkeammat. The payment rate is 14%. 14 14,2 prosenttia on täällä tämä aste, mutta 66 prosenttia jäsenvaltioista on tämän asteen alapuolella ja pahin tilanne on, kun tämä käyttöaste on 16 prosenttia tai 17 prosenttia. Mutta tilanne on toisenlainen niin kuin muissa rahastoissa. Esimerkiksi sosiaalirahaston puolella, niin siellä ne jäsenvaltiot, jotka saavat suurimman potin yhteisön kassasta, niin niissä tämä aste on alhaisempi, joten tämä on hiukan poikkeava tilanne. Ja löytyypä jäsenvaltioitakin, jotka saavat 2,5 kertaa enemmän unionin kassasta, mutta niiden käyttöasteen osalta ollaan päästy vain 50 prosenttiin siitä, mitä keskimäärin. Ja sitten kun katsotaan aluekehitysrahastoa, niin keskivertoaste on vain 9,3 prosenttia, joten se on huonompi kuin sosiaalirahaston puolella. Ja 56 prosenttia jäsenvaltiosta ovat tämän keskiarvotason alapuolella valitettavasti löytyy jopa valtioilta, joilla tämä käyttöaste on 4,5 astetta, joten jos nyt katsotaan kohesiorahastoa, johon ovat oikeutettua 15 eikä 27 jäsenvaltiota. 12 eivät saa tästä rahaa, koska niillä menee jo riittävän hyvin, mutta Keskimäärin käyttöaste on 12 prosenttia ja 60 prosenttia on alle tämän keskiarvon ja pahimmassa tapauksessa 6 prosenttia on käyttöaste. Ja sanottakoon vielä sen verran Sidonialle kerroin, että ei olisi järkevää sanoa, että operatiivisella puolella tilanne on parantunut. Katsotaan vaan nyt menneisyyteen 2000-2006 kaudelle. 4 miljardia ei ole käytetty. Ja jos käyttöaste jatkuu 8 prosentin tasolla, niin joudumme nopeasti sellaisen tilanteeseen, jossa 4 miljardia ei riitäkään. Rahoitusnäkömiä on korjattu kahteenkin otteeseen ja me siis olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa varoja ei käytetä. Ja tietenkin parlamentti pyrkii tai komissio pyrkii käyttämään näitä varoja muuhun tarkoitukseen. Tietenkin siitä on hyötyä muille, mutta kohesiopolitiikan näkökulmasta se on melkoinen tyrmäysisku. Eli tämän verran tästä tilanteesta. Ja sitten tähän meidän kannanottoomme. Vuonna 2009 komissio esitti oman ehdotuksensa parlamentille ja tarkoituksena oli lisätä näitä ennakkomaksuja kohesio- ja sosiaalipolitiikka-rahastojen osalta. Näin tehtiin ja varat maksettiin ja se johti maksumäärärahojen nousuun, mutta kyse ei ole mistä suuresta summasta, joku 8 prosenttia kasvua. Mutta seuraavat ehdotukset kriisin myötä, niitä oli kolme. Ensinnäkin heinäkuinen alkuperäinen ehdotus, jonka komissio esitti viime vuoden heinäkuussa siis. Komissio ehdotti, että jäsenvaltiot, jotka kärsivät huomattavassa määrin kriisistä, niin niitä ei vaadita sosiaalirahastopanostusta ja komissio maksaa tämän osuuden jäsenvaltioiden puolesta, mutta vain sosiaalirahaston puolella ja 4,1 miljardin suuruudesta en tiedä, miten tämä on komission taholla laskettu, mutta 4,1 miljardia oli tämä summa. Ja kun katsotaan tämän vuoden budjettia, 2010 budjettia siis, tämä ero maksusitoumusten ja määrämaiden osalta on reilut 2 prosenttia. Tavoitteena oli 1,4 prosenttia, mutta minulle on sanottu, että jos katsotaan tätä kumuloitua eroa sitoumusten ja määrärahojen osalta alkaen vuodesta 2007, niin sosiaalirahaston puolella ero on kumuloituna 1 miljardia maksumäärärahojen noin 0,8 miljardia, joten 27, 2,7 miljardia on tämä ero. Eli tässä nyt ollaan taas vaatimassa jäsenvaltiota maksumieheksi. Mitä tulee sitten tähän frontloading-menettelyyn, se nyt ei ole helppo asia, sillä jos tätä frontloadingia käytetään voimakkaasti, niin silloin parin vuoden päästä tilanne on erittäin hankala ja se hankaloittaa suunnitelmallisuutta. Neuvostohan on kieltäytynyt toimimasta. Mehän sanomme, että tätä emme voi hyväksyä kahdestakin syystä, koska tämän vuoden budjetista raha ei löydy, siis sosiaalirahastosta eikä muista rahastoista ei ole järkevää ottaa varoja, koska komissiohan ei anna jäsenvaltioiden hallitukselle tällaista mahdollisuutta. Ja toinen asia, joka tulisi mainita, on se, että jäsenvaltiot eivät ole valmiita lisäämään omia maksuosuuksiaan. Neuvosto taas on tehnyt toisenlaisen päätöksen, ja päätöstä tuki aluevaliokunnan esittelijä. ehdotus, jota minä tuen, on se, että neuvoston mielestä tämä on liian suuri summa ja tästäpä syystä vain ne maat, joidenka PKT on laskenut yli 10 prosenttia vuosina 2008-2009, niin he eivät tässä joudu siis maksumieheksi. Mutta toiset maat saavat plus 2 prosenttia sosiaalirahastosta ja 4 prosenttia kohesirahastosta ennakkomaksuina. Ja kun katsotte liitettä yksi, niin kyse on viidestä maasta. Ja liitteestä kaksi käy ilme, että tarvittavat rahat 400 miljoonaa kohesiorahastossa ja 300 miljoonaa tuosta rahastosta, joten 0,7 miljardia se on aika pieni summa. Mutta kyse on niistä maista, joissa käyttöaste on keskivertotasoa. Mutta me emme tiedä taas, että miksi tietyillä mailla menee huonommin kuin muilla. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että budjettivajeen ja BKT-laskun ja käyttöasteen välillä ei ole olemassa selkeää suoraa yhteyttä. Mutta budjetin näkökulmasta katsottuna tämä on järkevämpi lähestymistapa, koska silloin ei vaadittaisi niin paljon rahaa ja toisaalta taas meidän tulisi pohtia sitä, että mistä nämä maiden suuret erot johtuvat, koska emme voi lähteä komissiota mm, pääosasto Rigia syyttämään asiasta, kun jäsenvaltioiden väliset erot voivat olla jopa viisinkertaiset. Ja tästäpä syystä uskonkin, että omassa asiakirjassani tulemme tukemaan tätä minimilähestymistapaa, sillä maksimilähestymistavalle ei löydy minkäänlaista järkiperustetta. Ja toinen asia on se, että me pyydämme komissiota budjetin korjausta tämän 0,7 eikä 4 miljardin osalta. Ja kolmas asia on se, että me katsomme myöskin näitä maksusitoumuksia. Ongelmana on nimittäin se, että kollega Laman suuri ja komissio tarjoavat kolmen kuukauden välein infoa meille, mutta teiltä me saamme kuukauden välein. Mutta kuitenkaan emme tästä saa mitään selkeää kuvia on nähtäviksi. Niin kuin liitteestä yksikin käy ilmi, niin näette, missä ero piilee. ykkösratkaisumalli on aivan toisenlainen kuin toinen. Kakkosratkaisumalli, luvut ovat aivan toisenlaiset ja tästäpä syystä me mielestäni voisimme tukea esittelijän esittämää ratkaisumallia, mikä sen nimensä nyt olikaan, Kirilov tai joku. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että niin en tiedä, että missä vaiheessa tätä tulisi analysoida, mutta meidän pitäisi joka tapauksessa analysoida, miksi käyttöaste on näin alhaisella tasolla. Kaikki muu tieto löytyy tästä asiakirjasta. Kiitoksia. Okei, okay, merci, uh, monsieur. Kiitos esittelijälle tästä aivan loistavasta esityksestä, joka tosiaan on keskustelun ans, a, arvoinen Useat ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta eh- ehdotan, että keskustelemme ensi viikolla. Tarkistusten jättämisen eh, määräaika siirretään neljännen maaliskuuta jälkeen. Meidänhän on tietysti käytävä kunnon keskustelu ennen kuin näitä äm, ehm, tarkistuksia valmistellaan ja sen jälkeen sitten voimme jakaa teille nämä taulukot teknikko ei tässä ollut kuitenkaan hänen älyllisen tasonsa tasolla. Mitä budjettivaliokuntaan tulee, niin budjettivaliokuntahan ei kovinkaan paljon ole tästä asiasta sanonut, mitä komission eli toimeenpano elimeen tulee, niin sillä on varmaan sanottavaa. Haluaisin muistuttaa teille, että budjettivaliokunnassa äänestetään 16. maaliskuuta, joten voimme sopia, me annamme lausunnon aluevaliokunnalle, joka siis 18. maaliskuuta mennessä. Joten me pidämme, käymme keskustelun tästä ensi viikolla. Varmasti voimme nyt sitten antaa puheenvuoron seuraavaksi Helga Trypelille hän voi esittää meille ehdotuksensa, jotka koskevat muita pääluokkia vuoden 2011 talousarviossa. Ja toivotamme tervetulleeksi pääsihteerin, joka on täällä lähimpineen työntekijöittensä kanssa. Joten Helga, ehkä voit jotenkin esittää kiinteytetyn version ajatuksistasi. Kyllä, kiitoksia herra puheenjohtaja. Aloittaisin tällä keskeisellä strategisella kysymyksellä. Mehän nyt kaikki tiedämme sen, että pitkän keskusteluiden jälkeen Lissabonin sopimus on hyväksytty ja ensimmäistä kertaa työskentelemme uutta menettelytapaa käyttäen tulevaa budjettikautta silmällä pitäen. Yhtäältä meillä on tämä poliittinen lähestymistapa päätettynä, eli että me täällä parlamentissa, että muutkin toimielimet saataisiin sille tasolle, että ne voivat vastata Lissabonin sopimuksen asettamiin uusiin haasteisiin, että olisimme työkykyisiä. Emmehän me tästä keskustele ensimmäistä kertaa viime viikollakin me keskustelimme vuoden 2010 budjetista, mutta haaste on kyllä melkoinen ensi vuoden budjettia silmällä pitäen. Ja tästäpä syystä, kunhan kollega Vele pääsihteerin omaisuudessa on ottanut oman tai esittänyt oman näkemyksensä. Sitten minä kerron, mikä on näkemykseni vuoden 2011 budjetista. Mielestäni parlamentti ja muut toimielimet joutuvat sopeuttamaan toimintaansa Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin, mitä tulee tähän 20 prosenttiin, joka liittyy tähän vuoteen 1988 päätökseen, niin minun mielestäni tilanne ei muutu hirveästi, mutta joka tapauksessa, jos laajentumisen myötä tilanne muuttuu, niin kyse on poliittisesti uudenlaisesta lähestymistavasta ja tilanteesta, ja silloin se edellyttää myöskin meiltä sopeutumista, vaikkakin tilanne on taloudellisesti katsottuna hankala, olemme keskellä kriisiä, ja jäsenvaltiolla ei ole hirveästi varoja käytettävissä, mutta se ei tarkoita sitä, että me emme vaatisikaan enää niin suuria ponnisteluja tähän mennessä, mutta kyllä me tarvitsemme tietynlaista poliittista pelisilmää, jotta me tiedämme, mitä me voimme vaatia neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Nyt on jo alettu puhumaan luvusta 22 prosenttia. Mielestäni se ei ole oikea, se on aivan liian suuri. Tästä asiasta on kyllä vielä keskusteltava perinpohjaisesti Budjetinvaliokunnan ja työvaliokunnan ja pääsihteerin sekä komission ja neuvoston on keskusteltava tästä kysymyksestä. Vaikka päätökset olisi tehty jo vuonna 1988, niin silti on keskusteltava, neuvoteltava ja päästävä sitä kautta yhteisymmärrykseen siitä, miten tulisi toimia. Ilman neuvotteluja olemme menossa kyllä ihan väärään suuntaan. Silloin keskusteluhalukkuus kyllä murenee entisestään. Kyllä me voimme joustaa, mutta kaikella on rajansa ja meidän täytyy katsoa poliittisesti, mitä voidaan tehdä, mikä olisi poliittisesti järkevää, jotta meillä olisi riittävästi pelivaraa käytettävissä, mutta jotta me mene myöskään liian pitkälle. Tällä hetkellähän tilanne on seuraavanlainen. Tämä teksti, jonka olen laatinut, niin se on eräänlainen lähtölaukaus tulevien päivien ja viikkojen aikana. Tekstiä tullaan tarkentamaan, enkä aio tässä nyt ennakoida tulevaa, mutta haluaisin ottaa esille muutamia ajatuksia yhteeltä tästä ekologisesta siedettävyydestä, eli mitä voisimme tehdä rakennustemme osalta, ajoneuvo ajoneuvojen osalta ja sitten tämä job ticket ratkaisumalli, se olisi hyvä ekologisista syistä johtuen, mutta emme valitettavasti ole saaneet tätä asiaa vielä hyväksyttyä. Ja sitten tämä Microsoft-yrityksen asema tässä talossa mielestäni olisi hyvä, jos poliittisten päätösten jälkeen me voisimme todellakin täällä ryhtyä tuumasta toimeen mitä tulee menettelyyn, niin mielestäni olisi paikallaan toimia niin, että annamme pääsihteeri Vellelle puheenvuoron. Hän voisi kertoa omat näkemyksensä ja sitten pyytäisin uudemman kerran puheenvuoroa ja sitten haluaisin reagoida kollegoitteni sitten kommentteihin. Kiitoksia. Kiitos yhdestä kohdasta, jonka Helga otti esiin, joka koskee rakennuksia – Haluaisin kertoa teille, että Ranskassa meillä on järjestely, joka on erittäin tehokas. Ja sen tarkoituksena on rohkaista julkisten rakennusten kattojen uusimista. Et l'électricité ainsi produite est achetée par notre principal opérateur Aurin... qui s'appelle Aurinkopaneeleilla ja tässä EDF eli Ranskan sähkölaitos, siis, ot, siis tässä on kysymys hinnasta, joka on 20 kertaa ö, sähkön hintaa. Ja siis kustannukset ovat kamala, tehokkuus loistava. Eli täytyy löytää tässä jonkun näköinen tasapaino. Ja tässä on kysymys toim- sellaisista valtuuksista, jotka kuuluvat jäsenvaltioille. No, du parlement mitä tulee parlamentin rakennuksiin, jotka ovat Belgiassa. No, siis tätä sääntöä pitäisi parlamentin rakennuksiin soveltaa myös Strasbourgissa. Ja ehkä myös sitten se voisi olla opiksi niille, jotka ovat Luxemburgissa. Haluatteko pääsihteeri käyttää puheenvuoron nyt vai tuonempana? Olette tervetullut ja annan teille puheenvuoron. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Berichterstatter. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät kollegat. Kiitokset tästä mahdollisuudesta kertoa teille tämänhetkisestä suuntaviivakeskustelun tilanteesta. Puheenjohtajisto on keskustellut tästä ensimmäisen kerran ja tästä päätetään huomenna puheenjohtajiston kokouksessa, mutta tämä on siis ensiaskel suunnitelmat näyttävät siltä, että 8. maaliskuuta keskustelemme näistä arvioista ja uskoakseni 24. maaliskuuta sitten, jos poliittinen tuki löytyy, niin silloin tehdään päätös. Voin sanoa sen verran, että olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän totesi, muun muassa Lissaboniin liittyen. Meidän todellakin täytyy pohtia sitä, miten mitä teemme parlamentin hyväksi, jotta me voimme vastata Lissabonin sopimuksen asettamiin vaatimuksiin, eli että kyse ei ole vain ainoastaan sanahelinästä, vaan todellista toiminnasta. Ihan hiljattain keskustelin Saksan valtiosihteerin kanssa. Hän nimittäin ilmoitti, että hänen ministeriöstä löytyy 200 virkamiestä, jotka säännöllisesti käyvät neuvoston työryhmissä. Eli kyllä tietotaitoa lainsäädäntöprosessin toisessa päässä on kyllä olemassa, vaikka kuinka paljon, joten herää kysymys, että löytyykö meiltä vastaavanlaista arsenaalia, joka tekisi meistä yhtäläisen toimijan. Ensi vuoden budjettiin liittyen meidän täytyy katsoa, miten saamme riittävästi tukea jäsenillemme. Eli vuoden 2010 korjaava talousarvio oli siis ensi äh, askel, sitten annamme tukea valiokunnille, ryhmille, että myöskin jäsenten äh, avustajille vuonna 2011 taas tarkoituksena on toimia siten, että panostamme myöskin edustajien epäsuoraan tukeen politiikkaosastojen kautta. Tehän tiedätte, että budjetti ja budjettivalvontaa kysymyksiin liittyen on olemassa tällaisia toimintamahdollisuuksia tarjolla. Ja sitten meillä on tietenkin vielä kirjasto käytettävissä, jota kaikki voivat käyttää. Siihenkin on tarkoituksena panostaa enenevässä määrin. Ja on tietenkin selvää, että vuoden 2010 lisätalousarvion lisäksi on tarkoituksena ottaa käyttöön sihteeristö lisää Eli tarvittaessa voidaan siis käyttää suurempaa summaa avustajille. Ja sitten on olemassa vielä lukuisia toimielinten välisiä sitoumuksia. Vaikkakaan emme ole neuvoston kanssa päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä mekanismia käytetään, kun 18 uutta edustajaa tulee Lissabonin sopimuksen nojalla parlamenttiin, niin joka tapauksessa me olemme samaa mieltä siitä, että 18 jäsenestä on kyse ja todennäköisesti vuonna 2011 kyseiset 18 jäsentä tulevat parlamentin mukaan, sillä meidän täytyy muuttaa primaarilainsäädäntöä ja se edellyttää noin vuoden kestävää ratifiointiprosessia. Eli meidän on varattava varoja näiden 18 uuden jäsenen palkkaamiseen, sillä tällä hetkellä he tai siis silloin he eivät olisi enää tarkkailijoita, vaan ihan täysivaltaisia jäseniä. Mitä sitten tulee Kroatian jäsenyyteen, se näyttää yhä todennäköisemmältä, varsinkin viime päivien tilanne viittaa siihen, uusia neuvotteluosiota avataan ja uskoakseni vuoden 2012 alkupuoliskolla Kroatian edustajia saattaisi tulla parlamenttiin ja se tarkoittaisi sitä, että jo vuonna 2011 meidän olisi aloitettava kieliyksiköissä kapasiteettien laajentaminen Kroatialla, jos haluamme taata kattavan kielipalvelun myöskin kroatianlaisille jäsenillemme. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 124 virkaa on tarjolla laajentumismaille ja vuonna 2011 puolet varataan Kroatian edustajille, mutta panostetaan erityisesti kielipalveluita. Ja niin kauan kuin jäsenyys ei ole ratifioitu, niin sovellamme tällaista joustavaa sopimusmenettelyä. Ja käytäntöhän talossa on myös se, että kyseisistä maista kutsutaan paikalle tarkkailijoita ennen jäsenyyden alkua, joten jo 2011 olisi oltava käytettävissä varoja juuri kroatialaisten tarkkailijoiden mukaan ottamiseksi. Sitten neljäs paketti, joka liittyy näihin monivuotisiin ohjelmiin – Viime vuoden budjetissa päätettiin rakennusten osalta soveltaa kolmivuotista ratkaisumallia. Tehän tiedätte, että tähän päädyttiin muutamien ongelmien jälkeen. Me olimme siis sitä mieltä, että meidän tulee panostaa saneeraukseen enemmän ja että meillä pitää olla myöskin omia kapasiteetteja, jotta voimme arvioida ulkoisten asiantuntijoiden toimintaa ja tukea heitä myöskin. Ja se tarkoittaisi, että vuosi 2011 olisi tämän ohjelmakauden toinen vuosi. Tärkeää on myöskin mielestäni huomioida, että työvaliokunta on työstämässä jo keskipitkän ja pitkän tähtäimen rakennusstrategia ja kollega Trüpel on varmaan tyytyväinen siihen, että kyseinen ryhmä ei käsittele ainoastaan rakennusasioita, vaan myöskin kuljetuskysymyksiä. Eli katsotaan ekologisia kysymyksiä liikenteeseen, kuljetukseen liittyen, samalla kun se tarkastelee myöskin rakennuskysymyksiä. Näitä osioitahan ei voida tietenkään pitää eristäytyneinä osioina. Työt ovat edenneet hyvin ja minä uskon, että näistä keskipitkän ja pitkän tähtäimen strategioista voidaan keskustella jo 8.3. ja päätös voitaisiin ehkä tehdä 24.3. Eli rakennusalan strategia voitaisiin siis huomioida myöskin vuoden 2011 budjettimenettelyssä. Ensinnäkin sovimme kriteereistä koskien sitä, että ketkä saavat mitäkin tiloja mistäkin syystä. Monen vuoden ajan tätä asiaa ei ole tarkasteltu sen kummemmin, joten päivitystyötä on tehtävä. Katsotaan paljonko tila on käytettävissä, tarvitaanko lisää tilaa. Ja siltä pohjalta sitten laaditaan keskipitkän ja pitkän tähtäimen strategia. Sama pätee myöskin tietotekniikkapuoleen, kun katsotaan viime vuoden budjettimenettelyä, niin meitä on pyydetty laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia, ja työryhmätasolla on tehty jo hartiavoimin töitä, ja ehdottaisin tältäkin osin, että maaliskuun aikana tehdään päätös tietotekniikkastrategian osalta. Tärkeää on, että että sisäinen toiminta ja ulkoinen toiminta saadaan kuntoon. Eli katsotaan, missä vaiheessa olemme liian riippuvaisia ulkoisesta toiminnasta, eli milloin emme voi enää riittävän tehokkaasti valvoa työn laatua. Tältä osin olen sitä mieltä, että ehkäpä meidän tulisi panostaa omaan toimintaan, jotta me voimme todellakin sitten arvioida riittävässä määrin myöskin ulkoista toimintaa. Sitten kielipalvelut, sekin on erittäin tärkeä asia, jonka kollega Mankakin mainitsi. Tältä osinkin on tärkeää käyttää resursseja optimaalisella tavalla. Ja henkilökohtaisesti uskon, että tällä hetkellä näin ei ole vielä asian laita, ainakaan kaikissa kieliyksikoissa, joten meidän täytyy katsoa, mikä on tämänhetkinen tilanne, eikä tilanne joku, joku viisi vuotta sitten. Eli katsoa, että voitaisiinko sitä kautta löytää lisää resursseja parlamentille. Sitten yksi tärkeä erityinen aspekti, joka olisi huomioitava. Tehän varmaankin tiedätte, että olemme Belgian kanssa neuvotelleet uudisrakennusten osalta tietystä korvauksesta tammikuussa on siirretty parlamentille lähes 86 miljoonaa euroa ja nyt herää kysymys siitä, että miten nämä varat tulisi käyttää. Mielestäni parlamentin kannattaisi käyttää näitä rahoja investointi tarkoituksessa pitkällä tähtäimellä eikä päivän polttaviin kysymyksiin, mutta sitten herää kysymys, että mitkä olisivat ne järkevät investointikohteet. Mutta joka tapauksessa me saimme yksi kaksi yllättäen rahaa käyttöön ja kyllä nyt kannattaisi pohtia siten, että miten näitä varoja voitaisiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä investoida, jotta siitä olisi parlamentille hyötyä. Ja lopuksi ehkäpä vielä kiitos sanaset siitä, että olen voinut tehdä kollega Tryppelin kanssa erinomaista yhteistyötä. Nämä ovat siis alustavia kannanottoja 8. maaliskuuta työvaliokuntatasolla sitten on tarkempia lukuja pöydällä ja mikäli sitten päästään yhteisymmärrykseen asioista, niin 24.3. voidaan tehdä lopullinen päätös. Kiitoksia. Kiitos pääsihteerille. Tämä oli hyvin täydellinen ja hyvin selkeä esitys. Useat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Meillä on parikymmentä minuuttia käytettävissä enää, joten yritämme asiat esittää lyhyesti, herra Fogel. Uh, thank you, Mr. President. Uh, first of all, can I welcome the rapporteur's uh, uh, report? I think... Anteeksi, kiitoksia niin. have not officially... Kiitos. Mm. Mm Tietysti asiat ovat vaikeita myös jäsenille, jotka haluavat tässä esittää tarkistuksia, koska tarkistusten jättämisen määräaika on torstaina. Ja ehkä pääsihteerin ja itsemme välityksellä voimme välittää nämä edelleen. Pari asiaa ovat sellaisia, joista haluaisin puhua. Yksi koskee tätä 20 prosentin kynnystä, kuten esittelijä, niin ymmärrän myös sen, että puheenjohtajia kokous on ehdottanut, että tätä korotettaisiin 20-22 prosenttiin ja haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on. Toimiiko byro, työvaliokunta, se byro, siis onko kysymys 22 prosentista vai halutaanko meitä kehottaa? haluatteko, että me yritämme löytää keinon, millä me rahoitamme tämän? Ehkä vielä erilainen tiedonhallintajärjestelmä olisi, e, e, eräänlainen tiedonhallintajärjestelmä olisi myös tärkeä, siis on kysymys niistä resursseista, joita jäsenten käytössä on. On puhuttu e, siis one-stop-shopista internetissä ja niin edelleen, ja kaikki tämä voisi olla hyödyllistä jäsenille. Ja on myös puhuttu myös rakennuspolitiikasta ja strategiasta. Mielestäni se on, olemme kaivanneet sitä kauan. Se pitä, siinä on tietysti kysymys rahoituksesta ja eri vaihtoehtojen rahoittamisesta. Ehkä muiden toimielinten kanssa pitäisi katsoa mahdollisuuksia jakaa rakennuksia, ainakin yrittää jakaa se tieto, mikä on rahoituksesta ja sitten on kysymys myös eh, valiokuntasihteeristön henkilöstöstä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan ja sitten kun on, olemme saaneet tarkistetun talousarvion. Uh, but of course that uh, at this time is, a, is just a guess or an estimate. And I think... Tässä on kysymys hyvin eh, tämmöisestä kvalifisoidusta arv arvauksesta. Ihan odotan nyt sitten Ehkä pitäisi myös miettiä, mitä Eurooppa tv tulee. Mm, ehkä voisimme löytää jonkun kustannustehokkaamman tavan toimittaa tietoa tästä parlamentista kansalaisille. Ja sitten pitäisi tietysti katsoa kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi palkkoja, ja sitten muuttuvia kustannuksia ja ehkä niiden pitäisi antaa meille jonkunnäköinen joustovara tulevaisuudessa ja se olisi erittäin hyvä asia. Siis joitakin ehdotuksia ja varmasti joitakin tarkistuksia tullaan esittämään. Kiitos sitten herra Fernandes. Kiitoksia niin tahtoisin onnitella esittelijää tästä loistavasta työstä ja tahtoisin myös kiittää Klaus Velleä siitä, että hän saapui tähän kokoukseen. EPPllä on omat prioriteettinsa näissä kysymyksissä, lainsäädäntöasioissa ja me erityisesti toivomme, että meillä olisi tarpeelliset välineet komission käytössä politiikan toteuttamiseksi. Ja nyt me mietimme tätä prosenttiosuutta. Meidän täytyy laskea tarkoin eh, välttääksemme yllätyksiä, kuten aikaisemmin olemme joutuneet eh, niitä kohtaamaan. Eli emme saa päätyä sellaiseen tilanteeseen, että emme olisi yhtä mieltä tästä eh, budjetista. Meidän täytyy olla yhtä mieltä kaikista tuloista ja menoista. 126 miljoonaa euroa on nyt vedetty pois ja näin tämä summa on hyvin huomattava huomattava. Ja sitten tehtiin taas tuo uusi taloudellinen elvytyssuunnitelma. Ja minun mielestäni nämä kaikki eivät nyt välttämättä noudata ihan johdonmukaista punaista lankaa, e, kun puhumme näistä pakollisista kuluista ja vähimmäisrajoista lainsäädännön laatimiseksi. Meidän täytyy toimia nyt hyvinkin realistisesti ja meidän täytyy pystyä nyt kvantifioimaan nämä kaikki kustannukset. Me tarvitsemme, ja sen, erityisesti sen, mitä me tarvitsemme vähimmäistasolla voidaksemme toteuttaa lainsäädäntötyötä järkevästi. Ja nyt ähm, tässä kyse on juuri 20 prosentin vähentämisestä tuolta otsakkeesta viisi Jotkut ovat sitä mieltä, että tuo otsake 5, sinne pitäisi sysätä kaikki hallinnolliset kulut. Jos näin olisi, niin sitten tuo 20 prosenttia oikeastaan olisi huomattava määrä tuosta summasta. Minun täytyy siis huomauttaa, että meidän täytyy puhua näistä varsinaisista pakollisista kuluista ja hoitaa ne kunnialla ja sitten miettiä niitä kriteereitä luodaksemme tästä järjestelmästä riittävän avoimen, mutta riittävän tiukan ja kurinalaisen. Me olemme nyt tässä uudessa tilanteessa Lissabonin sopimuksen jälkeisessä vaiheessa ja meidän täytyy laskeskella näitä lukuja kaikkia yhteen me olemme täällä tietysti teidän käytettävissänne tekemään tarkistuksia tähän työhön ja meidän täytyy miettiä, mitä mitä etuja me voisimme tästä, tässä nyt nähdä. Me tahdomme kuitenkin, että talousarvio olisi mahdollisimman kurinalainen, mutta myös kestävä pidemmällä aikavälillä. Niin meidän budjettiamme täytyy pystyä aina käymään uudelleen läpi tarpeen tullen. Sen täytyy olla riittävän joustava kuitenkin. Ja sen täytyy pohjautua sellaisiin päätöksiin, jotka eivät tuota budjettia liian kanssa rasita meidän täytyy taata korkeatasoinen laadukas lainsäädäntötyö ja tuo 20 prosentin muutos, samoin kuin tuo itseisrajoitusehdotus, joka tässä tekstissä on, vaativat mietintää. Kuitenkin täytyy sanoa, että tämän päätöksen varmaankin voida, tämä päätös voidaan sitä viimeistään hyväksyä siinä vaiheessa, kun keskustelemme lisää talousarviosta. Yksityiskohtiin en tässä nyt sen enempää käy mutta sanoisin kuitenkin, että me periaatteessa hyväksymme tämän ehdotuksen ja tämän mietintöluonnoksen, vaikka siellä onkin muutamia asioita, joita pitäisi vielä hivenen käydä uudelleen läpi. En tiedä, onko tässä nyt vain ongelmia minun kieliversiossani, mutta jos me nyt haluamme tätä ammattimaisesti käsitellä, niin täytyy sanoa, että portugalinkielisessä versiossa ja minun mielestäni myös ranskankielisessä versiossa on tiettyjä eroavaisuuksia, eikä niissä välttämättä ole hirveän selkeitä termejä käytetty muutamissa kohdissa ja sitten näyttäisi siltä, että jopa tulee sellainen vaikutelma, että jotkut, jotkut keinot, joita tässä on käytetty, ovat olleet syrjiviä, jotkut toiset taas syrjimättömiä ryhmiä. Joka tapauksessa tämä syrjivyyskohta tässä asiakirjassa minun mielestäni ei ole riittävän selkeä. Ja, ja juuri äsken mainitsemani pysyvät kustannukset, eli siis pakolliset kustannukset, joista täällä puhutaan. No, tämä nimihän nyt ei välttämättä ole kaikista merkittävin, mutta kyllä sekin täytyisi pitää pysyä oikealla termisuunnassa, oikeassa termisuunnassa tässä tekstissä. Ja, no, ja sitten vielä, kuten sanoin, tuo 20 prosenttia aiheuttaa ongelmia tärkeintä on laskea nämä muuttuvat kulut yhteen ja ne pitäisi laskea sitten tähän hyöty, kustannushyötysuhteeseen mukaan tulevaisuutta varten. Kaikkia eurooppalaisia kansalaisia, kansalaisia taatusti kiinnostaa juuri tämä kustannushyötysuhde ja he varmasti sitten seuraavat tarkasti myös tätä päätöstä ja näitä, näitä, tätä kantaa, jonka parlamentti valitsee juuri erityisesti lainsäädännön laatimisen suhteen meidän täytyy pyst- taata riittävästi varoja, jotta pystymme tarjoamaan kansalaisille oikeaa lainsäädäntöä. Kiitos useita on puheenvuoroa pyytäjiä. Meillä on kymmenisen minuuttia enää, eli lyhyesti. Ďakujem, pán predseda. E, viacerí kolegovia spomenuli 20-percentný a nový vzorec. Jotkut kollegat ovat puhuneet 20 prosentin katosta ja tarvitsemme uuden kaavan tulevaisuutta varten. Tämä on sellainen sääntö, joka on 20 vuotta vanha. Jos ei Lissabonin sopimista ollut, eikä jäsenten ohjesääntöä, niin ehkä emme keskustelisi esimerkiksi e- edes tästä kaavasta. Se antaa meille jonkun ajatuksen siitä, minne, mihin suuntaan näiden lukujen pitäisi mennä. Haluaisin kiittää pääsihteeriä siitä, että hän on käynyt läpi tosiaan tärkeimmät priorisoinnit vuosi sitten – Euroopan parlamentin jäsenet lähettivät aivan selkeän viestin ja sanoivat, että kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi vuonna 2010 saada mahdollisuus toimia sillä kielellä, jota he ymmärtävät. Olen erittäin iloinen siitä, että parlamentti on tähän suuntaan menossa ja että pääsihteeri on toimimassa tähän suuntaan. Meidän pitää, tämä pitää heijastua meidän asiakirjoistamme. Kaksi vuotta sitten käynnistimme pilottihankkeen, jossa oli kysymys peson. To znamená zo 4 miljoonaa ad persona tulkkauksesta ja ensimmäisenä vuonna käytimme ainoastaan 100 000 euroa neljästä miljoonasta. Uskon, että vuonna 2009 tämä käyttöaste tulee olemaan suurempi, mutta tarvitsemme kuitenkin lukutietoja tästä. Kun me puhumme nyt sitten kielistä, kielipalveluista, Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että on mahdollista tosiaan saada aikaan parannusta ja säästöjä, ei pelkästään parlamentissa, vaan kaikissa toimielimissä. Siksi vuonna 2010 otettiin horisontaalinen lähetystapa ja kaikissa toimielimissä käytettiin 5 prosenttia varantoon, sijoitettiin 5 prosenttia ulkoisiin käännös, ulkoisen käännöstoimintaan. Tänä vuonna odotan kaikkien toimielinten katsovan tosiaan esimerkiksi teletyöskentelyn mahdollisuuksia, ja ennen kaikkea mitä tulee käännöksiin, kääntäjiin. Ja katso, olisi syytä katsoa myös, minkälaisia säästöjä tämä saisi aikaan. Ja odotan myös, että parlamentti ja muut toimielimet voivat saada aikaan – ajantasaista tietoa siitä, miten voimme käyttää nykyistä kapasiteettia, koska kaikilla instituutioilla, toimielimillä on tällaista kapasiteettia, olipa kysymys toimistotiloista tai mistä tahansa. Haluaisin myös vedota lokakuun sovittelusopimukseen. Tänä vuonna DG Inlossa ja turvallisuuspalveluissa aiotaan tehdä sisäinen tilintarkastus ja kun katsomme tätä, niin tämä tulee antamaan meille panoksen tulevien päätösten varalle. Viime vuoden lopussa meillä oli tämän, hyväksyimme tämän Euroopan historiatalohankkeen hankkeen ja tässä ei ole pelkästään kysymys budjettivaliokunnasta. Meillähän on toinenkin projekti tulossa, eli vierailukeskus. Kun kävin vierailukeskuksessa, totesin siellä, että siellä oli paljon sellaista tietoa, jossa ei ole pelkästään Euroopan parlamentin historiaa, vaan koko Euroopan unionin historiaa. Joten arkkitehtien on puhuttava keskenään niin, että nämä kaksi projektia koordinoidaan. Herra Poltas, lyhyesti. Sobre 20 o 22 No. Niin, kiitoksia nyt tämä 20 tai 22 prosenttia, en usko, että tällä hetkellä pystytään vastaamaan tähän prosenttilukua käsittelevään kysymykseen. Minun mielestäni tärkeintä on nyt hyväksyä tämä teksti joka tapauksessa. Kaikki hallinnolliset kustannukset kuuluisivat tuonne otsakkeeseen viisi, jotta nämä prosentit sitten eivät epämääräistyttäisi tätä asiaa kokonaisuuden käsittelyä. Jos kaikki ovat tuolla otsakkeessa viisi, niin sittenhän prosenttilukuja ei tarvita. Ja mutta muistutan, että parlamentin budjetti on kuitenkin täysin toista luokkaa kuin nämä muut kysymykset. Ja sitten tämä ta- talousarveon hallinnointi on myös muunlaista kuin muissa unionitoimielimissä. Ja minun, minun täytyy perään kuuluttaa juuri näiden eriävien politiikkojen hallinnointia ja myös järkeistämispolitiikkaa, jotka eivät sinänsä nyt liity tähän jokaisen toimielimen omaan talousarvioon. Nyt sitten vielä lopuksi huomauttaisin, että olen samaa mieltä kuin täällä kuulimme jo minua edeltäneiden sanovan nämä 60 miljoonaa euroa jotka käytetään tähän lainsäädännön parantamiseen. No se on tietysti hyvä asia, jos tähän saadaan näitä assistentteja palkattua ja lainsäädäntö siitä paranee, mutta tämä on ainoastaan mahdollista, jos meillä on riittävästi mahdollisuuksia nyt arvioida niitä kustannuksia, joita ei ole riittävästi perusteltu, ja myös niitä kustannuksia, joita me itse tuota, tuotamme kansan, eurokansan edustajina ja joita ei sitten riittävästi perustella, koska eri yhden päivän aikana voi saada montaakin eri tukea, vaikka kolmea eri palkkiota, eikä sitä sitten perustella, eikä tämä ole alkuunkaan kestävää. Ei meillä voi olla ikään kuin tällaista kahdenlaista käyttäytymistapaa ja toisilta vaaditaan perusteluita, toisilta ei. Ja minun mielestäni täytyy olla selvät perusteet sille, mitä me teemme ja mihin me näitä rahoja käytämme. Ja näin me tarvitsemme tiettyjen ehdotusten tarkkaa käsittelyä, erityisesti juuri matkustuskulujen yhteydessä ja, ja muutenkin nämä matkustusasiat saavat käsittääkseni kesäkuussa komission tutkimuksen taaksensa mutta joka tapauksessa nämä muuttuvat kulut myös ovat hyvin kummallisia ja vaativat lisää perusteluja. Kiitos sitten Joran Färm. Kiitos hyvin lyhyesti. Ensiksi kiitos Helgalle, koska hänen luonnoksensa on mielestäni erittäin hyvä jatkokeskustelujen pohja. Kiitos myös herra Vellelle pääsihteerille. Minulla on kuitenkin kysymys. Kaikissa kohdissa ne puhuitte nimenomaan lisistä, lisäyksistä – ja koska tämä on budjettivaliokunta, olemme kiinnostuneita säästöistä. Voisiko pääsihteeri myös esittää priorisoitinsa, mitä tulee säästömahdollisuuksiin ja siihen, että rationalisoitaisiin, kriittisesti arvioitaisiin nykyisiä kustannuksia ja saataisiin aikaan tehokkaampia ratkaisuja kustannuksien säästämiseksi, koska tämähän täytyy kaikkien olla myös osa teidän arvioitanne. Kiitos. Vielä useaan pyytänyt puheenvuoroa. Aika kuitenkin siihen puuttuu. Haluan e- ehdottaa, että pääsihteeri voi vastata kirjallisesti kysymyksiin, jotka koskevat suoranaisesti häntä. Ja annan Helgalle loppupää puheenvuoron. Valitettavasti en muille enää voi antaa puheenvuoroa. Helga, jos haluatte esittää sitten tämän keskustelun päätöspuheenvuoron, kiittäisin teitä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yleisesti voinen todeta, että kaikki parannusehdotukset, jotka parantavat hallinnointia, työskentelyä, jotka johtavat myöskin säästöihin, niin mielelläni otan sellaisen ehdotuksen vastaan. Mutta poliittinen tilanne on sellainen, jossa me haluamme parantaa omaa ja valiokuntimme työskentelyä. Se on tietenkin yksi tavoite, johon minäkin pyrin. Mutta meillähän ei ole vielä mitään konkreettisia lukuja pöydällä. Me puhumme ikään kuin tällaisesta yleisestä lähestymistavasta ja näkemyksistä. Mutta yksi luku, jonka komissio on maininnut, otettakoon esille. Marginaali vuodelle 2011 on 109 miljoonaa Eli plus kaksi prosenttia. On tietenkin selvää, että tämä ei ole kiven hakattu, mutta se tarkoittaisi kuitenkin reilua 150 miljoonaa, joten on tietenkin selvää, että tämä jopa 20 prosentin nosto ei, siihen eivät varat vaan yksinkertaisesti riitä. Kiitokset kollegoille esitetyistä kannanotoista. Pyrin tekemään kaikkeen tulevien pöivien aikana huomioimaan nämä näissä poliittisissa ratkaisumalleissani ja siinä, miten tilannetta voitaisiin korjata. Yksi käytännön esimerkki, esteettömyys parlamentissa. Miksi täältä ei löydy sokean kirjoitusta? Mistä? Mistään. Monet ulkopuolelta tulleet ovat kritisoineet meitä siinä suhteessa, eli emme huomioi tällaisia seikkoja laisinkaan, mutta ei sen enempää tästä asiasta. Mutta tulen esittämään muutamia konkreettisia ehdotuksia suuntaviivojen suhteen ja sitten tietenkin muutamia tarkistuksiakin tilanteen parantamiseksi. Hyvä, kiitos. Joten ehdotan, että tämä kohta on näin ollen käsitelty ja herra Alvaron kohta siirretään seuraavaan kokoukseen koska valitettavasti kello on, kello on 18.30, emmekä voi pidätellä enää tulkkeja, joten haluan kiittää kollegoja, kiittää Helgaa, pääsihteeriä, joten me tapaamme ensi viikolla 4. maaliskuuta seuraavassa koko